Good morning. Hyvää huomenta. First. Ehkä pitäisi aloittaa tänä aamun ensimmäinen asia on vuosittainen raportti sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa. Tämä koskee vuotta 2016, ensi vuotta siis, ja komission tiedonantoa ja Euroopan talon ohjausjakson modifioitua tyyliä. Esittelijä on Katrin Styler. Tämä on ensimmäinen keskustelu asiasta ja annakin saman tien puheenvuoron Katrinille. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos kollegat ja myöskin komission edustajat, että olette täällä. Tässä ei nyt varmastikaan tarvitse kovin pitkään keskustella sisällöstä vuonna 2015 osalta. Vuosihan on vielä kesken. Ja nyt jo katsotaan ensi vuoteen päin. EUn kilpailukyky eh, ja vahvuus tietysti pohjautuu yhteismarkkinoihin, koska se on markkina-alueena yli 500 miljoonan ihmisen alue ja tämä tarjoaa eh, paljon vahvuuksia EUlle, mutta nyt tilanne on sellainen, että sisämarkkinat eivät täysin potentiaalia ole hyödyntäneet. Ja tästä asiasta keskusteltiin täällä jo eilen. Pitkälti tämä eh, johtuu erilaisista esteistä, kansallisen tason esteistä ja siitä, että täytäntöönpanoa ei ole toteutettu kunnolla. Sisämarkkinoita tarvitaan ja sitten digitaalisia markkinoita tällä vuosituhannella myöskin, jotta kilpailukykyasema säilyy hyvänä EUn yrityksillä, jotta on mahdollista tarjota tavaroita ja palveluita kaikkialla EUssa. 21 miljoonaa PK-kokoista yritystä toimii EUn alueella, mutta vain 7 prosenttia näistä eri syistä johtuen eh, toimii rajat ylittävästi esimerkiksi eh, mukautuslainsäädäntöön, hintakysymykset. Tässä on muutamia ongelmia, jos haluaa toimia rajat ylittävästi. Ja eilen komission edustaja totesi, että täytäntöönpano sisämarkkinasäätön osalta on aivan asemassa, jos halutaan sisämarkkinoita täysmääräisesti voida hyödyntää. On hyvä, että tai viime vuotinen tulostaulukko tai viimekuinen tulostaulukko osoitti, että transponointiaste on viime vuotisen verrattuna hieman vielä entisestään heikentynyt. Ja on erittäin tärkeää, että jäsenmaat tähän kiinnittävät huomiota. Tämä on ensimmäinen raportti laatuaan valiokunnalta. Ja tähän pohjautuu kolme eri mietintöä, joissa tarkastellaan vuoden 2015 ohjausjaksoa. Ensinnäkin sisämarkkinastrategia, vuotuinen kasvu, niin sitten digitaalinen, digitaaliset sisämarkkinat. Ja kaikki, mitä edellisillä kerroilla on huomioitu, eli nämä sisämarkkinayhteydet eh, ohjausjakson liittyen. Kun tarkastellaan työllisyyspolitiikkaa, on tärkeää, että sitä täydennetään osioilla, joissa huomioidaan kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat reaalitalouden kehitykseen ja myöskin huomioidaan tässä yhteys ohjausjakson koordinoidusti. Ja sitten tämä pilari, joka talouden ohjauteen on myöskin varsin tärkeä, kun ymmärretään, että reaalitalous kuitenkin muodostaa tärkeän osuuden tässä kokonaiskuvassa, kun kasvusta puhutaan. Ja on tärkeää, että nyt edetään tässä asiassa ja talous- ja rahaunioni saadaan täysimääräisesti toteutettua. on katsottava myöskin, mitä potentiaalia sisämarkkinat tarjoaisivat ja minkä tyyppisiä välineitä kannattaa hyödyntää, kun halutaan sen toteuttamista vielä tehostaa. Labourin edustajana itse tietysti eh, katson, että tämä työttömyys on suuri ongelma ja on hankaluus eh, hankalaa myöskin ymmärtää, miksi ei näitä vapaita kahta miljoonaa työpaikkaa onnistuta täyttämään. On erittäin tärkeää kiinnittää huomiota laatuun. On tärkeää, että kansalaiset, kaikki, kaikinikäiset kuluttajat, myöskin eh, vammaiset eh, voivat hyötyä sisämarkkinoista ja että kaikilla on valmiudet myöskin digitaalisia sisämarkkinoita voida hyödyntää. Aikataulu tässä on ollut varsin tiukka. Ensimmäisen mietinnön osalta tuntuu kuin vasta vähän aikaa sitten olisi käsitelty ehdotusta, mutta Tämä osa-aspekti on myöskin erittäin tärkeä, jos haluamme näissä asioissa kokonaisvaltaisesti edetä. Eli lopuksi vielä Kiitokset kaikille, jotka ovat päässeet paikalle tänään. Ja hyvää on tietysti, jos kommentteja saan, jotka voi mahdollisesti vielä hyödyntää tekstissä, mutta ensi viikolla sitten tämä teksti menee kääntäväksi. Kiitos. Kiitoksesta varjoisettelit Adam Chatfi TPP. Dziękuję bardzo, panie Przewodnicząca. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, viime vuosien kriisi ei saisi toistua Euroopassa. Se on tietysti ollut sekä taloudellinen että rahoituksellinen luonteeltaan ja johtanut velkaantumiseen. Me olemme nyt ohjausjaksosta puhumassa ja myös talous- ja valuuttaunionista ja me olemme pyrkimässä ratkomaan nyt tätä sotkua ja haluamme kannustaa sijoituksiin, saada rakenneteellisia uudistuksia aikaiseksi ja myös saada aikaan kurinpito, kurinpitoa talousarvioon, ylläpitoon ja myös miettimme tätä sosiaalista ulottuvuutta enemmän. Meidän täytyisi entisestään vahvistaa myös kiertotalouden mahdollisuuksia. Tämä tietysti tähtää kasvuun ja uusiin työpaikkoihin. Tosin vuosittainen kasvusuunnitelma ei ole saanut osakseen sisämarkkinoiden yhtenäistymisen puolta, sillä meidän täytyy miettiä myös tuotteiden ja palveluiden parempaa kilpailukykyä ja niiden alempaa hinnoittelua ja järkevämpää hinnoittelua. Se sitten palvelisi meitä enemmän ja me olemme nimenomaan kiinnittäneet huomiota tähän markkinapuoleen. Ja meidän täytyisi, ja täytyisi kiinnittää huomiota markkinoiden sääntelyyn enemmän, samoin kuin liike-elämän mahdollisuuksiin ja pk-yritysten markkinoille pääsyyn varsinkin ja monopoliaseman käyttöön eri toten. Ja meidän olisi kiinnitettävä parempi suurempaa huomiota siihen, että talous pohjautuisi tietoon erityisesti. Ja tämä, tähän tarvitaan julkista hallintoa osalliseksi. Tämä valiokunta omissa teksteissään sen tulisi nimenomaan vahvistaa sisämarkkinoiden sääntöjä ja varsinkin pyrkiä korjaamaan ohjausjaksossa esiintyneet virheet. Tämä prioriteetti varmasti on meidän kaikkien mielestämme, mielestä erityisen korkealla tasolla prioriteettiluettelossamme. Meidän täytyy mainita juuri tuo taloudellinen kasvu tässä tekstissä vahvemmin ja lopullisessa tekstissä myös muutama muu kohta kuin pelkästään ne, jotka tässä on jo mainittu. Has anybody got... Onko ECRstä kukaan kommentoissa ääni? Yes, thank you, Vicky. Um, I will... Kiitos, Vicky. Puhun Ressalikun puolesta. Hän ei päässyt tänne, koska hän vastasi äsken saapui Brysselin lentokentällä. Puhun siis hänen puolestaan. Hänen mielestään ei ole selvää, onko Euroopan talouden ohjausjakso sopiva foorumi tämän tyyppisille aloitteille, mutta kuitenkin, jotta voitaisiin parantaa Euroopan unionin taloutta ylipäätään, eh, sisämarkkinoiden parantaminen pitäisi olla eh, yksi prioriteetti. On kaksi pääsyytä tähän. Ensinnäkin on monia aloitteita, joilla unioni edistää kasvua, johon sisältyy lisää sääntelyä tai sitten uutta jakelua ilman varsinaista hyötyä, mutta tämä tapahtuu sillä kustannuksella, että talous heikkenee ja EUn rahoitus on sel- selkeän näkyvä toisella tai ei ole selvästi huomattavasti, että tulee työpaikkoja ja projekteja, jotka sitten merkitsi, se ei välttämättä merkitsisi uusia työpaikkoja yksityisellä sektorilla. On kysymys kuluttajien suojasta ja, ja jolloin kuluttajat joutuvat maksamaan korkeampia hintoja huonommasta laadusta. Sisämarkkinoilla tarvitaan realistisia ja kestäviä tavoitteita. Toinen syy on unionin monimuotoisuus yhtenäismarkkinat on ollut keskeinen pilari unionissa alusta alkaen. Kuitenkin nykyään todellinen sisämarkkinoiden parantuminen näkyy vain pienessä suhteessa, kun ajatellaan siihen panostettua politiikkaa. Vaikkakin unioni saa lisää toimivaltuuksia, niin se kuitenkin luo uusia ongelmia ja sisämarkkinat oikeastaan on kaukana täydellisyydestään ja tässä on enemmän ongelmia, jotka voidaan kuitenkin ratkaista paremmin maakohtaisella tasolla, ja tämä on sopusoinnossa unionin periaatteiden kanssa, eli läheisyysperiaatteen kanssa. Se, mitä sisämarkkinat ei tarkoita, valitettavasti kaikki unionin toiminta ei liity sisämarkkinoiden parantamiseen ja sillä tavalla ei ole hyödyllistä. Se, että poistetaan äh, hallinnollista taakkaa, usein unioni äh, äh, muodostaa lisäesteitä Eh, esimerkkejä löytyy mistä tahansa suurista aloitteista viime vuosilta. EUn ehdotus niin sanotusta internetfoorumista, eh, sillä lisätään läpinäkyvyyttä esimerkiksi Googlen tyyppisissä eh, yhtiöissä. Näiden yritysten täytyy maksaa kantaa suurempi sääntelytaakka kuin muilla yrit, muut yritykset joutuvat kantamaan tätä voitaisiin verrata tilanteeseen, jota kuvattiin muutama vuosi sitten Philip Bakersillä, jossa sisämarkkinoilla EU yrittää rakentaa linnaketta ja tässä luodaan vain kaupan esteitä ja tulleja. Lisäksi EU yhtenäistää ALV-sääntöjä esimerkiksi elektroniikassa ja radiopalveluissa jonka tarkoituksena estää väärinkäyttö, mutta sen lisäksi myös samalla lisää sääntelytaakkaa pk-yrityksessä. Esimerkiksi Juncker haluaa yhtenäismarkkinat, jolloin siis sosiaalinen ulottuvuus EUn ei pitäisi harmonoida, EUssa ei pitäisi harmonoida sääntelyt, sääntöjä, lainsäädäntöä kansallisella tasolla korkeammalle. Kiitos. Antti Koive. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. ALDE-ryhmä pitää hyvänä sitä, että tätä ohjausjaksoprosessia virtaviivaistetaan, mutta pitää tärkeänä myöskin sitä, kuinka tärkeää on sisämarkkinoiden rooli, kun kasvusta ja kehityksestä puhutaan. Täytäntöönpano on varsin tärkeä jo nykylainsäädännössä eh, ohjausjakson puitteissa, varsinkin on kiinnitettävä huomiota seuraavaan. Sieltä palveludirektiivi täytäntöönpanan täysimääräisesti tehdään tuotteiden sisämarkkinoiden ja työmarkkinoiden toteuttamista, palvelumarkkinoiden toteuttaminen jäsenmaissa, vähemmän byrokratiaa ja enemmän digitaalista toimintaa julkiselle sektorille. Tarvitaan välineitä, joilla mitata tuloksia sisämarkkinoilla – komission olisi syytä ryhtyä rikkomusmenettelyihin, jos se huomaa, että ohjausjaksoprosessi ei ole riittävän tehokas täytäntöönpanon toteuttamiseksi. Jäsenmailla on velvoite toteuttaa tätä lainsäädäntöä. Asiasta on neuvostotasolla sovittu. Ja komission tulee puuttua tilanteeseen, jos se huomaa viiveitä täytäntöönpanossa. Vain tällä tavalla on mahdollista saada aikaan pitkällä tähtäimellä kasvua EU:ssa. Kiitos. I don't have any... Ei ole ketään. Muita varjosittelijöitä, mutta Andreas on pyytänyt puheenvuoron. Ei tarvitse naputella sormia, kyllä minä puheenvuoron annan. Niin, puheenjohtaja. Todellakin, ei tämä tarkoittanut pahaa, mutta tiedän kuinka ra- aikaa niin ä, äh, tiukalla, siksi halusin välttää sitä, että, että tämä, ä, äh, en olisi päässyt puhumaan ennen kuin keskustelu päättyy. Äh, tämä mietintö, josta me puhumme juuri nyt, jonka kollega Styler on laatinut, on äärimmäisen tärkeä asia, koska silloin kun Barnier oli Äh, Bar, äh, minähän äh, tein ensimmäisen mietinnön sisämarkkinoista silloin, kun Barnier oli komissaarina, joka vastasi näistä asioista, joka muuten parlamentissa hyväksytti yksimielisesti. Siksi se onkin hyvä ja tärkeää ottaa esille kolme asiaa, jotka tällä hetkellä täytyy tällä hetkellä todeta. Ja olen täysin samaa mieltä niiden kanssa, niin kuin kollega Scheinfeld sanoi, meidän täytyy vahvistaa saattaa tämän sisämarkkinatalouden ohjausjakson keskiöön, koska me haluamme kuitenkin saada sitä hyvinvointia aikaan, mutta valitettavasti, niin kuin kollega Sailer aivan oikein totesi, no kuitenkin talouden ohjausjakso puhutaan paljon enemmän muista asioista, ja niin on myös tapahtunut, että kollega Rosaatin mietintö, joka hylättiin, ja viime viikolla ja valitettavasti monet sisämarkkinoiden äh, valiokunnan aloitteet hylättiin talousvaliokunnassa. Ei sen takia tulisivat huonoja, vaan sen syytä, siitä syytä, että talousvaliokunta halusi hylätä kaikki työ, työllisyysasioiden valio, äh, äh, tarkistukset ja, ja siltä pohjalta kaikki muutkin. Tämä on sinänsä hullua. Ja loppupeleistä me johti siihen, että koko Euroopan talouden ohjausjakso, mietintö, sitten hylättiin Strasbourgissa viime täysistunnossa. Toinen kohta on se, että talousvaliokunta on valmistellut päätöslauselmaa, joka ei taas liity millään tavalla talouden ohjausjaksojen ja kasvun edistämiseen, vaan siinä on tarkoitus käsitellä pikemminkin sitä, miten vahvasti Euroopan parlamentti sitten on muka, olisi mukana makrotalouden ohjauksessa Erityisesti tässä valitellaan vasemmistossa, että yhteispäätösmenettely ei ole kunnolla käytössä. Joskin yhteispäätösmenettely on kyllä käytössä, mutta se ei koske makrotalouden ohjausta, vaan nimenomaan sisämarkkinoita. Siitä syystä minusta tämä on hyvin ristiriitaista ja, poli- ja ihan pelkkää politisointua. Ja siksi olisikin iloinen Styler, jos sinä onnistuisit teidän ryhmässänne saamaan enemmistön sen taakse, että, että yhteispäätöstä käytetään siellä, missä meillä se on, nimittäin sisämarkkinoasioissa eikä lähdetä sitten kajoamaan tähän makrotalouden ohjaukseen. Ja vuosi, vuoden kasvuraportti, vuosittainen kasvuraportti, tämähän on tätähän hoitaa demariesittelijä talousvaliokunnassa ja Euroopan talouden ohjausjakson idea oli se, että että jäsenvaltioiden tasolla puhutaan äh, tärkeistä kansallista ratkaisusta, eli että me olisimme sen takia yhteydessä kansallisiin parlamentaarikkoihin ja selvittäisimme sen, että millä tavalla voidaan varmistaa, että ei, EUsta ei rakenneta linnoitusta. Äh, tästähän asiasta on, on paljon TV-haastatteluja, jotka että pitäisi käsitellä sitä. Mehän on, Andras, voisitko hieman hidastaa? Minä, mutta täällä Kyllä minä sitä lop- jossain vaiheessa lopetan sinun puheenvuorosi, mutta haluan kuitenkin tiet- tietää, mitä sinä sanot. Niin, eh, kollega eh, Suulihan kertoi tästä, että vaarana on se, että Euroopan talouden ohjausjakson osaltaan myötä vaikuttaa siihen, että, että meistä tulee eh, Euroopan linnoitus. Tämä on minusta, tämä kuulostaa vähän TV-haastattelulta me olemme aina pitäneet tärkeänä sitä, että me tee tätä ja meidän pitäisi olla yhteydessä äh, kansallisiin parlamentaarikkoihin tästä Euroopan talouden asioissa. Ja, ja, ja me tarvitsemme laajan äh, tuen tässä valiokunnassa tämän, tämän, tämän tyyppisen asiaan, Eli meidän pitää huolehtia siitä talousvaliokunnassa, että tätä asiaa ei panna sivuun kollega Gogan sanoi, meidän täytyy puhua niistä kysymyksistä, jotka vievät sisämarkkinoita eteenpäin. Palveludirektiivi, tavaramarkkinoiden avaaminen, ja, mutta tämä onnistuu meille vain silloin, jos Euroopan talouden ohjausjakso ei ole pelkästään, ei pelkästään merkitse keskustelua makrotalouden ohjauksesta, vaan että todellakin sisämarkkinat olisi siellä keskeisessä asemassa. Ja viime vuosina tämä ei onnistunut meille koska vastaava talousvaliokunta sitten halusi käsitellä muita asioita. Ehkäpä me voisimme nyt sitten esittää uuden ehdotuksen Rova Peruskoville ja, ja saada tämä uudelleen käyntiin. Ja sitten meidän valiokunnassamme suuret ryhmät voisivat huolehtia siitä, että täällä tehtävä lainsäädäntö sisämarkkinoilla olisi sitten paras rakennuspalikka ja ja toivotaan, että kansalliset parlamentit keskittyisivät omiin asioihinsa. Kiitoksia tästä pitkästä puheajasta, joka minulle myönnettiin. okay. Selvä. Ja Rosati. Rosati. Meidän tulkkimme ovat erinomaisia, mutta tämä ymmärtääkseni sanoi, että meidän täytyy keskittyä sisämarkkinoihin eikä pelkästään makrotalouden ohjaukseen, koska makrotalouden talous kuuluu Ekonin toimivaltaan eikä sisämarkkinoiden toimivaltaan. Kiitoksia. Sitten herra Rosati. Thank you, Chair. Kiitokset. Niin uskon, että me kaikki haluamme sisämarkkinat täysin toimimaan Euroopan unionissa ja olen myös aivan varma siitä, että paljon on vielä tekemättäkin. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, että suunnattomia esteitä vielä on varsinkin palvelujen markkinoilla, mutta myös muilla markkinoilla, joten tämä on todellakin mainio tavoite ja meidän olisi pyrittävä siihen nyt ponnistelemaan. Toisaalta sitten jos ajattelen tuota ohjausjaksossa olevaa sisämarkkinapilaria, niin se herättää epäilyksiä kyllä sekä lailliselta kannalta että, että muutenkin toimivuuden kannalta. Ja esittelijältä kysyisinkin tätä, eli kun on kyse sisämarkkinoista ja ohjausjaksosta, ja niillä on vähän toisen tyyppiset oikeusperustat. Eli miten me voimme näistä puhua samassa asiakirjassa? Yhteismarkkinat tietysti, sisämarkkinat tietysti ovat yleistä unionipolitiikkaa, tosin sitten taas ohjausjakso on tällainen puitteisto, jonka sisällä jäsenvaltiot koordinoivat omaa politiikkaansa ja rakennepolitiikkaansa muun muassa ja makrotaloudellista politiikkaansa. Joten nämä menettelyt ja työtavat pohjautuvat eri, eri asioihin näissä molemmissa pilareissa, eli tätä kysyisinkin. Ja jos ajattelen ohjausjaksoa, niin meillä on olemassa luettelo erilaisia osoittimia, joita pitäisi käyttää viitearvoina eri jäsenvaltioissa. Ja meillä ei vielä ole vastaavaa luetteloa sisämarkki, yhtenäismarkkinoista, ja siitä syystä täytyy nyt saada nämä molemmat asiat linkittymään toinen toisiinsa ja siksi meillä täytyisikin olla jonkunlainen arviointijärjestelmä. Totta kai meillä on tällainen olemassa jo, mutta olisiko tarpeen myös näille molemmille puolille tuollainen arviointijärjestelmä saada aikaan. Ja lopuksi vielä CSRstä, näistä maakohtaisista suosituksista. Ne, niissä määritellään suosituksia jokaiselle valtiolle ja niiden säännö, sää, sovelletaan jokaisessa jäsenvaltiossa yksittäin. Tosin komissio päättää näistä ja jäsenvaltioiden on pakko niitä ryhtyä täytäntöön panemaan. Eli niistä ei ole mitään keskustelumahdollisuuksia tässä toisessa pilarissa, joten tässä on kyllä aikamoisia menettelyllisiä eroja näillä kahdella eri alalla. Eli me tietysti haluamme Euroopan yhteysjaksoon tuon sisämarkkinapuolen mukaan, mutta miten me voimme saavuttaa sen todellakin järkevästi ja johdonmukaisesti ja niin, että jäsenvaltiot voivat niitä myös ryhtyä toteuttamaan, eivätkä aina kiistanalaistaa niitä. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Entä komissio, oletteko puhua? Um, the, the pääsihteeri pyysi, että kertoisin hieman viimeisimmistä muutoksista ohjausjaksoon. Tämä liittyy lokakuun tiedonantoon eh, emun vahvistamisesta, eli lähden tästä erityisesti liikkeelle ja sitten ehkä palaan näihin yksittäisiin kysymyksiin myöhemmin. Ensinnäkin, kun menen tämän tiedonannon yksityiskohtiin, kannattaa muistaa se, että Ohjausjaksohan on nyt profiililtaan melko korkea poliittisesti. Se on sitä viimeisten viiden vuoden ajan ollut. Ja poliittisesti siihen on kovasti huomiota kiinnitetty, koska se on ollut keskiössä poliittisessa päätöksenteossa, mutta Kuitenkin tätä prosessia voi mukauttaa halumallaan tavalla. Sidosryhmiä, valiokuntia, jäsenmaita voi ottaa enemmänkin mukaan keskustelemaan aiheesta. Mutta ohjausjakson pääaihe liittyy nimenomaan näihin vaikutuksiin jotkut jäsenet nimenomaan viitasivat ongelmiin täytäntöönpanon osalta sisämarkkinoilla ja tällaisia ongelmia on myöskin ohjausjaksoon liittyen. Analyysejä on tehty, jotkut ovat optimistisempia kuin toiset, mutta vaikuttaisi siltä, että ohjausjakson yksi pääongelmista liittyy täytäntöönpanoon. On olemassa maakohjaiset suositukset, sitten vuosi kuluu ja katsotaan, eh, mitä on tapahtunut niiden osalta, onko joku jotain muuttunut jäsenmaissa. Sitten käymme läpi tilastoja, niin kuin sisämarkkinoillakin eh, voidaan huomata, että eh, nämä eh, tilastoinnitkin ovat varsin moni, monen kirjavia. Eli tämä prosessi sinällään ei niinkään ole se asia, johon tulee puuttua, vaan ehkä pikemminkin juuri vaikutuspuoleen, kun tästä suuresta toimien kokonaiskirjosta puhutaan. Ja kun puhutaan muutoksista, uudistuksista. Kannattaa puhua muutoksista, joita jo Junckerin suunnitelman mukaan on tehty ohjausjaksoon. Viime vuonna esimerkiksi eh, selkeytettiin, virtaviivaistettiin huomattavalla tavalla, jotta eh, saatiin selkeämmiksi nämä suositukset. Ja ajatuksena oli, että tällä tavalla eh, saadaan paremmin mitattaviksikin nämä maakohtaiset suositukset. Ja ajateltiin, että näin niiden huomioiminenkin käytännössä paranisi. Ja sitten eh, mitä tulee aikataulutuksen asiakirjojen osalta sitä muutettiin ja vuoropuhelulle näin tarjoutui paremmin aikaa eri tahojen välillä. Ja toivottavasti sitten omistajuuskysymykset saadaan näin paremmin huomioiduksi myöskin mitä suosituksiin tulee ja niiden täytäntöön panoon. Ja sitten viiden puheenjohtajan raportin pohjaltahan tiedonanto on esitetty ja siihen sisältyy eh, monia muutoksia ohjausjaksoon. Kaksi näistä liittyy siihen, että pyrittäisiin parantamaan analyysin laatua ja ymmärrettävyyttä, mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin. Ensinnäkin, niin kuin tiedätte, puheenjohtajat suosittelevat sitä, että tätä euroaluedimensiota tulisi vahvistaa erityisesti. Olisi syytä katsoa näitä aggregaattivaikutuksia ja mahdollisia yhteisiä ongelmia euroalueen jäsenmaissa ja katsoa myöskin näitä fiskaalikysymyksiä ja spillover-vaikutuksia, ja varsinkin kun puhutaan rakenteellisista uudistuksista. Ja tähän on sitouduttu ja menty ensi viikon vuotuinen että Tulette huomaamaan, että siinä erityisesti tähän euroalueen ulottuvuuteen kiinnitetään huomiota. Ja tullaan myöskin esittämään erityiset suositukset euroalueelle nyt mieluummin kuin kevätpuolella vasta. Ja tällä tavalla pyritään nimenomaan parantamaan poliittista päätöksentekoa euroalueella. Tämän lisäksi viime vuonna sitouduttiin vahvasti siihen, että olisi sosiaali- ja työllisyyskysymykset myöskin huomioitava vahvemmin tässä ohjausjaksossa. Ja tämä onkin toteutettu monella tavalla. Ja suorat välittömät vaikutukset liittyvät siihen, että makrotalouden epätasapainon scoreboard on ottanut mukaan kaksi, kolme uutta indikaattoria työllisyyspolitiikan alalta. Eli näihin kysymyksiin tällä tavalla halutaan kiinnittää paremmin huomiota. Sitten tiedonannossa myöskin huomioidaan kaksi asiaa, joiden toivomme parantavan täytäntöönpanoa. Niin kuin todettiin, se on yksi pääongelmista rakenteellista politiikasta puhuttaessa. Halutaan parantaa täytäntöönpanoa siten, että eh, vahvistetaan tätä benchmarken menettelyä, eli se miten jäsenmaiden edistystä mitataan – Eh, jotta päästäisiin näihin esitettyihin eh, laatuvaatimuksiin. Tämä seikka on nyt huomioitu ja sitten keskitytään kilpailukykyyn, työmarkkinoihin, yritys, toimintaympäristöön ja sitten verotuksellisen puoleen. Ja keskustelua sitten pääsihteeristö käy eh, eri komission pääosastojen kanssa sen suhteen, miten tämä käytännössä toteutetaan. Ja viimeisin ehdotettu uudistus viimeisimmässä tiedonannossa keskittyy siihen, että annetaan käytännön tukea ja apua jäsenmaille täytäntöönpanon toteuttamiseksi juuri sen mukaisesti, miten, mitä on esitetty maakohtaisissa suosituksissa. Toinen, yksi vaihtoehto on toimia siten, että rakennerahastojen varojen hyödyntämisessä paremmin kiinnitän huomiota siihen, miten nämä kysymykset kunkin jäsenmaan osalta voidaan hoitaa ja miten paremmin voidaan hyödyntää kohesiorahastoasetuksen uusia vaatimuksia, esimerkiksi ehdollisuutta, jos tämä lisä ylimääräinen alijäämämenettely ei tule kyseeseen tai eh, makrotalouden epätasapaino eh, ei tule kyseeseen, niin silloin on mahdollista myöskin keskeyttää menettely. Rakenne uudistukset eh, Kyproksen ja Kreikan kokemusten pohjalta on nyt tehty muutoksia, jotka mahdollistavat tuen antamisen jäsenmaille silloin, kun rakenteelliset uudistukset niissä ovat tarpeen. Sitten sisämark markkinaulottuvuus ja tässä tietyt mielenkiintoiset tärkeät piirteet. Ensinnäkin tämä benchmarking-hanke ja sen huomioiminen ohjausjakso prosessissa. Tätä voidaan pitää varsin tärkeänä piirteenä, varsinkin kun tässä huomioidaan kilpailukyky, yritysten toimintaympäristö ja julkishallinnon kysymykset. Kilpailu Boardien esittäminen kaikkiin jäsenmaihin on asia, joka myöskin nostaa esiin nämä kilpailukykyyn liittyvät seikat sisämarkkinoilla erityisesti. Ja sitten on tiettyjä epävirallisia niin sanotusti muutoksia, ja Grow-pääosaston kollegat on nyt otettu vahvemmin mukaan tähän päätöksentekomenettelyyn komissiossa. Aikaisemmin tilanne oli sellainen, että työllisyys- ja talouspääosastot yhdessä pääsihteeristön kanssa hoisivat näitä kysymyksiä, mutta nyt myös Grow-pääosasto on saatu vahvemmin mukaan tähän kaikkeen. Kiitos. Sorry. Olen pahoillani. Minun täytyy antaa puheenvuoro takaisin. No nyt yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain vastata kahteen huoleen, huolestuneeseen kysymykseen Rosatilta, muun muassa sisämarkkinapaketti lokakuulta komissio samalla esitti ensimmäisen raportin sisämarkkinaan kilpailukyvyn tilanteesta, ja tämä raportti myötä vaikuttaa mielestämme siihen, että saadaan sisämarkkinastrategia aikaa, mutta toisaalta myös, että voidaan sitten tukea talouden ohjausjaksoa ja saadaan myös tämä kilpailuulottuvuus, kilpailukykyulottuvuus mukaan tässä raportissa. Sisämarkkina, sisämarkkinoita ja kilpailukykyä tarkastellaan yhdessä. Me näemme, että nämä olemassa olevat esteet sisämarkkinoilla, ne voivat vaikuttaa, vaikuttaa merkittävästi in, puutteellisiin investointeihin. Tämä raportti antaa lisäarvoa ja joka sitten äh, tukee talouden ohjausjaksoa. Niin kuin sanomme, sanomme, me olemme avoimia keskusteluun ja me olemme, äh, ja ehkä viimeinen lause, luulenpa, että konsensus vallitsee siitä, että tarvitaan vahvaa äh, makrotalouden ulottuvuutta myös Euroopan talouden ohjausjaksoon ja näissä maakohtaisissa raporteissa sitten tämä tulee varmasti jatkossakin esiin. Kiitoksia. No niin, Catherine, haluatko lopuksi vielä aivan lyhyesti? I think, uh, for... Niin, vielä muutama sana. Niin se, mitä juuri kuulimme, niin olen samaa mieltä pääosaston kanssa. Meidän täytyy saada sisämarkkinat paljon yhtenäisemmäksi. Ja Rosatti juuri esitikin kysymyksen siitä, miten siihen päästään no, ty- yhteistyötä tekemällä, mutta tietenkin myös ratkaisujen löytämisellä. Ja yksi turhauttava asia on juuri se, että tähän mennessä ei ole siinä onnistuttu. Ja minä odottelen kovasti tätä yhteistyötä. Välittäkää minulle näkemyksiänne ja mielipiteitänne. Minä opin todellakin myös tuosta edeltävästä mietinnöstä paljonkin ja odottelen tulevaa. Ja eilen kuulimme komissiolta, eilen kuulimme komissiolta myös näistä haasteista, joihin, jotka on nähty tämän ohjausjaksokauden aikana myös. Siinäkin on aika paljon samanlaista kuin aikaisemmissa haasteissa. Minä odottelen todellakin yhteistyötä teidän kanssanne, mutta meidän täytyy nyt odotella näitä käännöksiä ilmeisesti ensi viikolla. Käännökset tulevat ja nyt työtä tehdään paraikaa aikaa. Kommentteja voitte esittää. Kiitokset teille kollegoille siitä, että tänne saavuitte ja kohta puoliin ryhdymme äänestämään, kollegat saapuvat tänne äänestyksiä varten ja siksi vain tässä kiitän vielä komissiota. Odottelen myös keskustelua heidän kanssaan tästä tulevina aikoina. Kiitos. Kiitoksia. Pari minuutin tauko ennen kuin aloitamme äänestyksen. So we are moving on. Thank no niin. Kiitoksia kaikille, että olette saapuneet äänestämme, äänestys rupeamaan. EUn kilpailupolitiikan vuosikertomuksesta äänetään ensi, ensimmäisenä valmistelijaan herra Koferaatti. No niin, aloitetaan äänestys. Kompromissi yksi Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää Kaatui 16 puolesta vastaan tyhjää ja kaatui. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 3A tarkista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää kaatui, J puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty K puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi L puolesta 5, 3, 5, 30, 45 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi L puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 51 puolesta puolesta, 51 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 52 puolesta, 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää tarkistaa koneellisesti. Luultavasti se on hyväksytty. One S&D too many. Yksi S&D liikaa. <laughs> okay. Okay, done. Yes, pass. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten lausunnosta kokonaisuudessaan äänestyskoneellisesti. Three more votes. One more vote done. Okay. Ja sitten tämä yhtenä ryhmänä, ellei kukaan vastusta, äänestämme trilogikeskusteluista käysirata-laitteistoissa ja henkilön suojaamisesta ja myös kaasumaisia polttoaineita laitteista kaikista yhdessä. Ettekö halua? No yksi kerrallaan. No sitten Whitein mietintö puolesta. Koneellisesti Whitein mietintö köysi ratalaitteistosta. Koneäänestys. 34. 34 puolesta kaksi vastaan neljä tyhjää. Onnittelut. Sitten Fordin mietintö henkilön suojaamista – henkilön suojaimet. Ricky Fordin mietintö. Niin. Hmm. <laughs> I think you can put it out. Uh, yeah, that's okay. One more vote. Okay. Close the vote. No niin, äänestys päättyy. 32 puolesta, neljä vastaa, neljä tyhjää. Stylerin mietintö kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista. Thank you very much. Kiitos. 34 puolesta, 2 vastaan, 4 tyhjää. Thank you very much. Um, right, and now the... Uh, Sitten Virginie Rosier mietintö tämä lausunto suosituksesta Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin. Tisasta on kysymys siis. No niin, Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Uh, that falls. No se kaatui. 2020. Okay. Sitten, anteeksi, Kompromissi yksi, kohta kohdalta puolesta ensimmäinen osa, vastaan tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta, vastaan tyhjää. Pitäisikö tarkistaa? Oletko se puolesta vai? Toinen osa hyväksytty. Sitten kolme puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. False. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 6 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Past. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta, va, 10 vastaan, tyhjää, ö, hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 18 e- puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 21 puolesta vastaan. Ty- tarkistetaan koneellisesti. 21. 21. 21. Hmm. Hyväksytty. Okay, hold on a second. Odota hetki. Please. No, because he had said it's got the machine is not accept. Kone ei hyvä ottanut äänen, antaisi vastaan. Okay. Sorry Mark, but... Anteeksi vain. Kone nyt ei toiminut. Ehkä se on vain yksi, joka ei toiminut. No niin. Compromise. Kompromissi neljä. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti passed. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. One EPP member. Yksi EPP liikaa. Who's joined us from the EPP? Okay, that's fine. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan koneellisesti. Hylätty. Kompromissi viisi. Sitä ei ole hyväksytty. Silloin meidän täytyy ottaa 32. Luultavasti 32 ensiksi. 32. 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Öö, hylätty 35 puolesta, hyväksytty 36 puolesta, ajanteeksi 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 37 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 38 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 39 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 40 vedetty pois, 41 puolesta vastaan, tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Past. Hylätty. Ei, anteeksi, hyväksytty. Se kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. That one falls. Hylätty. Kompromissi 9a kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta, puolesta vastaan tyhjää. hylätty. ei anteeksi, hyväksytty, hyväksytty. Kaikki siis kompromissi 9a on hyväksytty. 51 puolesta, 51 on nyt ei kun 59. Ei. Ei kun 57. Okay, we're going to vote niin 57 puolesta, 57 puolesta vastaan tyhjää. Minä luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Hylätty yhdellä äänellä. 59 puolesta vastaan. Ty- tarkistetaan koneellisesti. Passed. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Mä luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Hylätty. Nyt tätä äänetään 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 62 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 60 puolesta. compromise? Uh, because 62 has been adopted. Okay. Yeah. So... Siis nyt on 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 raukeaa 70 lisätään sanat puolesta vastaan tyhjää hylätty kappale 74. Ei. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 75 lisäyksenä puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti tämä näin. Hylätty. Siinä on hylätty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 80 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 81 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 82 puolesta vastaan tyhjää. hylätty 83 puolesta vastaan tyhjää. hylätty 84. Ei. Se oli Okei, okay. 83 otetaan uudestaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sori. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Ei kun nyt tarkistetaan koneellisesti. False. Hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. That's passed. Hyväksytty. 87. 87. Hetkinen, 25 oli hyväksytty. 87 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 ja 91 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. That falls. Hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Minusta se on hylätty. Se hylätty. 96 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan. Tarkistetaan, 94 tarkistetaan koneellisesti. That's passed. Hyväksytty. 95 on yhteensopu 94 kanssa, eli se on lisäyksenä puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Past. Hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Tyh- tarkistetaan koneellisesti. Hylätty. No niin. 98 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. One more. Close vote. That falls. Hylätty. 99 puolesta. Vastaa. Tarkistetaan koneellisesti. Passed. Hyväksytty. Sata puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 101 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Luultavasti sekä äh, hylättiin. Fools. Hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, sitten loppu äänestyslausunnosta näin muutettuna koneäänestyksen. Siitä haluan sanoa jotakin. People would like to... Olen... People... Täällä on pyydetty lyhyttä keskustelua tästä ennen tätä loppuäänestystä. Eli ei äänestetä vielä. Äänestetään 10.15 tästä tämä loppuäänestys. 10.15 on tämä nyt tässä voidaan saadaan lyhyt keskustelutuokio aikaa, aina 10-15 äänestetään sitten. Sorry. Um, is everybody ready? Ovatko kaikki valmiita? Ei. No vielä minuutti. We cannot manage our aspect. Tämä ei hoidu. Minulla. Näin täpärä äänestystä minulla ei ole aikaisemmin ollut. No niin, nyt voidaan äänestää loppu, loppuäänestys tästä paketista. Okei. Okay. No niin. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä lausunto on hylätty, ellei joku niistä, jotka äänestävät, olisivat tyhjä, haluaisi muuttaa mielipidettään. Tämä tarkoittaa sitä, että koko sisämarkkinavaliokunta ei ota kantaa näihin, näihin palvelukauppasopimusasioihin. Don't... Sorry? So the rapporteur would like to make an... Esittelijä haluaa e- tehdä, esittää ilmoitusasian lausunnon laatija, valmistelija. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Merci. Hiljaa, hiljaa. Merci, madame. Niin, kiitos puheenjohtaja. Totta kai olen pahoillani siitä, että meidän valiokuntamme ei tästä asiasta ole nyt minkäänlaista tekstiä saanut aikaiseksi, mutta ainakin minun ryhmäni kannalta ajateltuna että olisi pitänyt saada aikaan nämä kohdat tekstiin, joita esitimme varsinkin kun ajattelen sopimusten vasta, vastavuoroisuuden puutetta ja riitojen ratkaisuvälinettä. Näistä asioista on keskusteltu useaan otteeseen ja ne on myös transatlanttisen sopimuksen osalta useaan otteeseen hylätty, joten me emme voineet nyt millään muulla tavalla tässä ryhtyä toimimaan kuin näin ja siksi päätimme äänestää vastaan sellaisenaan kuin se oli esitetty tähän äänestyspäivään. Um, would any of the other... Haluaako joku varjoesittelijöistä käyttää puheenvuoron? Ei. Kiitoksia. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalle. Tässä on vielä pari minuuttia aikaa niille, jotka haluavat poistua, niin nyt voi hyvä hetki poistua, jos haluaa. Um, this seems an incredibly long... Tämä näyttää kovin vanhalta jutulta. Lähes vuosi sitten viime joulukuussa koordinaattorit pyysivät selvityksen hoit tekemistä öö, – OTT-toimijoista. Ja me olemme, olemme iloisia nyt, että meillä on täällä asiantuntijat paikalla. jotka voivat esitellä tämän OTT-tutkimuksen. Annankin puheenvuoron saman tien teille. Esitelkää itsenne ja esitelkää myös selvityksenne. Kiitoksia. Yes. Thank you very, thank you very much. Um, my name is Vasco Kotrank. I'm from... Niin, minä olen Argentino ja tässä vieressäni on, ovat kollegani VIK-konsultointijärjestöstä Scott Mark muun muassa. Ja minä esitän tässä nyt puolet tästä esityksestä ja sen jälkeen sitten annan myös Ilse Koldovicille puheenvuoron. Voisi, voidaan vähän valoja vähentää, että ihmiset näkevät nämä slaidit. Kiitos. Ja Peter Noren ei ole päässyt paikalle tänne. No niin, siis tämä tutkimus on OTT toimijoista. Ja siinä seuraavat kohdat ensiksi liiketoimintamallit, joita avoimien internetin kautta tapahtuvassa jakelussa käytetään, ja sitten mietimme kustannuksia ja esteitä OTTn kehittymisessä, ja toiseksi ILSE kertoo sääntelykehyksestä erityisesti verrattuna Yhdysvaltoihin, ja lopuksi päätämme tämän digitaalisen politiikan suosituksiin, jonka jälkeen, joiden jälkeen toivomme kuulevamme teidän kysymyksiänne. Tämä meni vähän vikkelästi. Niin tutkimuksen yksi tärkeimmistä kohdista oli OTT vähän kohdentaa ja tarkentaa. Se voi olla pitkäkin keskustelu, mutta me olemme tässä nyt kiinnittäneet huomiota siihen, miten me asian näemme. Selkeää määritelmää ei ole, kaikki eivät pidä edes koko käsitteestä. Ja tässä on kuvassamme palvelujen tarjonnan määrän räjähdys verkon kautta. Tässä nähdään, että aluksi oli nuo perinteiset televiestintäpalvelujen tarjoajat, jotka sekä jakelua että muuta puolta hallitsivat. Nyt kyse on sitten molemmista kilpailevista toiminnoista, eli televiestinnästä, puheluista ja, ja tekstiviesteistä, mutta myös tarjotaan monia muunlaisia verkkopalveluja, joten me, meidän määritelmämme on OTTlle se, että ne, jotka suoraan toimivat palvelujen tarjoajien kanssa kilvan peri, suhteessa perinteisiin televiestintäpalvelujen tarjoajiin. Eli tämä vaikuttaa aika lailla monimutkaiselta, mutta kyllä se tässä esityksen aikana valkenee. Ja, tässä, ja me olemme käyttäneet näitä Skype-palveluja ja myös Netflixiä videopalveluista esimerkkeinä tutkimuksessamme ja palaan niihin sitten vielä. No niin, ja me olemme varmaan kaikki nähneet tämän jo televisioruuduillamme ja myös älypuhelimissamme, että nämä OTT-palvelun tarjoajat ovat aika hajanainen joukko. Tässä nähdään, minkälaisia vaikutuksia on avoimen internetin kautta jakeluussa aika pienellä kaikki on kirjoitettu, mutta joka tapauksessa vaaleanpunaisena näkyy se, minkälaisia palveluita tarjotaan, OTT-tuottajat tarjoavat, ja sitten sinisellä nuo tekstiviestipalvelut, joita ta- perinteiset televiestintäpalvelutarjoajat kauppaavat, ja näin Kyllä nämä OTT-jakelijat ovat aika lailla vieneet markkinat. Ja oikealla puolella ei kannata katsoa näitä numeroita sen enempää, vaan pikemminkin tuota viivan suuntaa. Eli tässä on kyllä perinteisten viestintäpalvelujen määrä pudonnut viime vuosien aikana ja se vaikuttaa suoraan sitten kustannuksiin myös. Jos ajatellaan vaikkapa tekstiviestejä, eli kyllä nämä verkkopalvelut ovat todellakin vieneet markkinat. No niin, sama koskee myös tiedotuspalveluita, tiedotusvälineitä. Eli mukai kokonainen, koko verkkoliikenne on tuossa ensimmäisessä kuvassa esitettynä ja sitten esitetty myös se, miten, minkälaista dataa on välitetty viime viimeisten viiden vuoden aikana ja videomateriaalista on pääosin kyse. Ja jos katsomme tuota alempaa kuvaa, kaaviota, niin siinä sitten nähdään kuinka monia tilausvideopyyntöjä on esitetty ja prosenttisummat ovat aika suuret ja se ovat kasvamassa aina 60 suurin piirtein vuoteen 2019 mennessä. Eli kyse on verkkovideoista todellakin ja Netflix on suurin tuottaja, Netflix on suurin toimija tällä alalla missä tuo infrapuna oikein vilisee. No joka tapauksessa kaikessa tästä syntyy jännitteitä ja huolta äh, yhtenäisistä toimintamahdollisuuksista. Paikalliset ja perinteiset televiestintäpalvelut ovat menettämässä pelikenttää ja joidenkin mielestä se on epäreilua. Ja nämä näistä siis tämä kuva esittää nyt tilannetta ja kohta sitten kollegani esittää tästä yksityiskohtaisempaa tietoa. Jos me ryhdymme tätä sääntelemään tarkemmin, jos me pyritä, pyrimme sitten unionin verkkopalvelujen ja unionin verkostopalvelujen välillä saamaan jonkinlaisen yhteisymmärryksen, niin meidän täytyy pyrkiä katsomaan myös sitten kansainvälistä OTT-kenttää jos me muutamme jonkun näistä laatikoista toiseen suuntaan, niin koko kuva muuttuu. Eli kyse ei ole pelkästään yhdestä eurooppalaisesta verkko muodosta, vaan siitä, että kyse on siitä, että me toimimme Yhdysvaltoja vastaan ja myös kaikkia muita maailman eri verkkopalveluita ja toimijoita vastaan. Eli tämä on monimutkaisempi asia. No eihän tämä nyt toimi. No niin, siis tutkimuksessa arvioitiin sitä, miten Eurooppa pärjää OTT-kentällä. Ja onko tämä haaste vai uhka? No toisaalta molempia, niin kuin yleensäkin monessa asiassa. Eli totta kai vahvoja puolia tässä on ja tietyt trendit vallalla, mutta sitten tietysti myös uhkiakin. Ja äsken juuri näimme viime kuvassa haasteita siitä, että yhtenäismarkkinoita ei ole. Vahvuuksina kuitenkin se, että kun verkko siirtyy siihen tuohon fyysisten, fyysiselle puolelle, eli esineiden internetin kautta, niin silloin me olemme pääsemässä paremmalle paikalle enemmän kuin pelkästään digitaalisilla markkinoilla. Ja minä haluaisin antaa tästä muutaman esimerkin, jos vain pääsen tästä eteenpäin. En tiedä, mistä tästä pitäisi nyt painaa takaisinpäin haluaisin Haluaisin pari kuvaa taaksepäin. No niin, nyt kumpikin meistä tässä yrittää näitä säätää. eteenpäin. Vieläkin yksi ja vielä yksi. Tämä. No niin. Eli teknologisesta puolesta, uusista yrityksistä, meillä on jo 2500 rekisteröityä startup-yritystä nykymaailmassa, jotka ovat eurooppalaisia, joten, joten aktiivisuus ja ajatusten ja uusien keksintöjen määrä Euroopassa on oikeastaan sama kuin Yhdysvalloissa, joten tässä kun me siirrymme eteenpäin IT-maailmassa, niin me varmasti joudumme siitä myös vähän maksamaan. Ja tässä on kyse tilastoista siitä, että kaikki startup-yritysten ohjelmistot, kuinka paljon niihin pitää sitten, eh, ohjelmat, ohjelmat ja suunnitelmat, kuinka paljon pitää sitten IT-puolelle sijoittaa. No niin, tässä kuvassa, jos ajattelemme tuota OTT regiimiä ja uusia OTT-yrityksiä, jotka luovat kasvua startupien uusien yritysten piirissä ja työpaikkoja myös. Ja ne ovat olennainen tekijä innovaation ja kasvun aikaansaamisessa. Ja jos katsomme sitten 2014 tilastotietoja yhdistyneestä kuningaskunnasta, Scale Up-tutkimuksesta, niin niiden määrä YKssa, UKssa oli aika korkea, eli yleisesti ottaen 38 kasvusta ja lähes tulkoon kolmas osa kaikista työ, kaksi kolmasosaa kaikista uusista työpaikoista, jotka on luotu UKH, oli juuri näiden OTT-yritysten piirissä. Ja scale up tarkoittaa sitä, että kyse on vähintään kolmen vuoden työstä. Ja nämä yritykset ovat todellakin luoneet nyt uusia työpaikkoja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Euroopan unionissa on hyvin paljon uusia yrityksiä, mutta ei tämän tyyppisiä yrityksiä. Ja ehte, esimerkkinä ottaisin tästä Skype ja Spotify yrityksen, joka itse asiassa on perustettu Euroopassa, mutta muutti Yhdysvaltoihin. Ja jotta ne kasvoivat, niin niiden täytyy sitten lähteä Yhdysvaltoihin löytämään rahoitusta ja myös löytämään merkittävämmät ja suuremmat markkinat tämän tyyppisille nopeasti kasvaville yrityksille. Ja tietysti tuo, tuo Netflix on samantyyppinen, eli tässä, ja Spotify on yksi esimerkki siitä, että täällä Euroopassa luodaan yritys, mutta sitten lähdetään kasvamaan muualle, koska täällä ei ole riittävästi yhtenäismarkkinoita. Ja Netflix on kasvanut valtavasti Yhdysvalloissa, ja se on saapunut sitten Eurooppaan, ja EUlla on ollut hankaluuksia tarjota Netflixille toimintamahdollisuuksia me voisimme siis luoda paljon muitakin yrityksiä, mutta niin ei ole vain käy. No niin, ja vielä ennen kuin annan kollegalleni puheenvuoron, niin tässä on kyse näistä merkittävimmistä esteistä OTTiden tiellä, eli uudet yritykset meillä on. Niitä lähestulkoon yhtä paljon kuin Yhdysvalloissa, mutta ne törmäävät sitten tuohon lasikattoon aika pian seuraavista syistä. Ensiksi nuo korkean tason esteet, se juuri se, että on niin vaikea luoda mm, kauppoja sitten muihin unionin valtioihin, on kaikenlaisia sääntöjä, on niin valtavat määrät ja säännöt myös muuttuvat ja, ja eri ja vuoden 2015 jälkeen pitäisi tilanteen parantua, mutta käytännössä meidän tutkimustemme mukaan niin ei ole tapahtumassa. Eli, eli lainsäädännön kanssa kamppaileminen on paljon vaikeampaa täällä. Tämä on siis todella vakava ongelma ja niitä on aika paljonkin näitä lainsäädäntöön liittyviä ongelmia ja ne käyvät esiin, esiin joka ainoassa tutkimuksessa. Eli yritykset miettivät kovasti sitä, miten kummassa ne selviävät tästä lainsäädännöstä. Ja sitten myös OTTn startupit, uudet yritykset kasvavat ja niiden täytyy edetä eteenpäin. Ja jokaisessa OTT-yrityksessä on olemassa tuo oma äh, datamalli, ne ovat täysin digitaalisia, ne ovat, digitaalia puoli on niiden tuotteita ja niiden tuotteet eivät pääse leviämään vapaasti ympäri maailmaa, kun kaikenlaisia sääntöjä on eri maissa niin paljon. Jos haluaa ryhtyä liiketoimintaa harjoittamaan jossain jäsenvaltiossa, niin täytyy sitten noudattaa jokaisen jäsenvaltion oikea lainsäädäntöä. Tietysti meillä on olemassa unionin yhtenäistä lainsäädäntöä, mutta sen täytäntöönpano ja tulkitseminen jäsenvaltioissa poikkeaa kyllä kovasti toinen toisistaan. Ja sitten tietosuojasääntöjen pirstaloitunut soveltaminen eri jäsenvaltioissa. Tämä sitten nopeasti kasvavat yritykset jumiuttaa, eivätkä ne pääse sitten eteenpäin. Ja kolmanneksi pääomaa saaminen, eli minkä takia Skype ja muut häipyvät Yhdysvaltoihin, niin se johtuu siitä, että näitä pääomaan mahdollisuuksia Yhdysvalloissa on viisinkertaisesti enemmän tarjolla kuin Euroopassa. Ja Euroopassa noin 80 prosenttia tästä pääomasta, jota pk-yritykset voivat saada, on pankki, pankeista riippuvaista, eli ne eivät sitten toimi niin nopeasti, kun nämä yritykset kasvavat nopeasti. Eli tämä myös sitten jumiuttaa ja pysäyttää kasvun kokonaisuudessaan. Tämä on aika lailla hankala asia, juuri tuo rahoituspuoli. Ja sitten lopuksi vielä nämä riskirahoitus markkinat, ne, on hyvin, ne ovat hyvin luovia ja uusia ja voidaan löytää tätä suurta rahoituspohjaa aika nopeastikin Euroopassa. Tämä tilanne on toisenlainen eh, ja vielä keskustelua tietysti käydään kovasti, että on mainiota, että Skype ja Spotify ovat menestyneet ja pääsivät Yhdysvaltoihin jatkamaan kasvuaan, mutta kuitenkin pääasiana on, olisi nyt se, miten voisi täällä Euroopassa sitten kasvaa ja saada varoja ja rahoitusta, jotta tämä kasvu sitten saataisiin uudelleen investoitua Euroopan talousalueelle eikä lähdettäisi taas Yhdysvaltoihin. Eli meidän täytyisi nähdä se, että Euroopassa pitäisi päästä kasvamaan, mutta se ei ole täällä mahdollista. Mutta nyt annan puheenvuoron sitten kollegalleni. Please eteenpäin. Horisontaalisia kysymyksiä on tässä tarkasteltu pk-yritysten osalta, kun laajentuminen alkaa Eurooppaan. Ja niin nyt hieman takaisinpäin kertoisin hieman siitä, Eh, mitä tästä level playing field kysymyksestä ajatellaan, miten eri operaattoreita tässä arvoketjussa kohdellaan. Lähden liikkeelle toteamalla, että tämä ei ehkä ole kaikkein tärkein esiin nostetuista kysymyksistä, mutta haluttiin tähänkin puuttua ja tarkastella asiaa horisontaalisesti ja myöskin vertikaalisesti tässä ketjussa. Huomiota on kiinnitetty siihen, ovatko pelisäännöt kaikille samat takainen osalta tässä ketjussa kysymyksiä on pitkälti jo tarkasteltu, sillä nythän saatiin hyväksyä sen paketin yhteydessä eh, verkon neutraaliskysymykset, tai sitten asiat voidaan huomioida ongelmatilanteissa nykysääntöjenkin pohjalta. Ja tässä puhun erityisesti tilanteista, jotka saattavat syntyä tällaisissa eh, OTT- ja yhdistelmätilanteissa. Mutta sitten on katsottava, eh, onko todellista ongelmaa enää olemassa ehkä ei, mutta joitain eh, sopivuusongelmia on niin sanotut eh, hallinnoidut palvelut, managed services ja OTT-palvelut eh, näiden välillä. Ja tämä johtuu siitä, että on olemassa sektorikohtaista sääntelyä rinnakkaista sellaista sen sääntelyn kanssa, joka liittyy tietoyhteiskuntapalveluihin, joka sitten on yhteydessä taas horisontaalisesti erilaisiin kuluttajasuojakysymyksiin. Ja me hieman teimme vertailevaa tutkimusta ja ajateltiin näyttää, mitä eroja on näissä säännöissä, esimerkiksi kun puhutaan eri yhteyksistä. Ja nämä niin sanotut hallinnolliset palvelut, perinteiset mediapalvelut, puhelinpalvelut, kun niitä OTT-palveluihin verrataan. Ehkä voidaan sanoa, että tämä aiheuttaa hankaluuksia kuluttajalle tai kilpailuvääristymätilanteita, mutta katsoisimme, että kuitenkaan ehkä niin ongelmallinen tämä tilanne ei ole kuin eh, tämä asia yhteydessä tähän kokonaiskuvaan sisämarkkinoiden osalta. Aikaisemmin kiinnitettiin kovasti huomiota kilpailuun ja OTTiden välillä, ja nyt sitten vaikuttaisi siltä, että ketjun alapäässä kilpailu on lisääntynyt, eli nämä online-foorumit ja toisaalta sitten palvelut, jotka ovat näistä riippuvaisia, esimerkiksi jakelumarkkinointi ja niin edelleen, ja tähänkin vielä palaan. Horisontaalisesti siis EU on melko pirstaloitunut, mutta se on sitä myös vertikaalisesti. Mikä on sitten tilanne Yhdysvalloissa? Tästä kaksi esimerkkiä, ja niihin vielä tässä palataan. Ensinnäkin privacy-kysymykset. Selvä ero lähestymistavassa on, kun tarkastellaan tilannetta Yhdysvalloissa ja EUssa. EUssa privacy on e, kuluttajan kokonaisvaltainen oikeus, mutta näin ei ole Yhdysvalloissa. Ja sitten hankaluuksia syntyy EU:ssa myös siitä, että on päällekkäisyyttä eri direktiivien välillä, jotka näitä kysymyksiä tarkastelevat. Vaikuttaa ehkä siltä, että eh, yksityisoikeuskysymyksissä, yksityisyyden oikeuskysymyksissä Yhdysvallojen eh, säännöt olisivat kevyempiä kuin täällä, mutta näin ei välttämättä ole, se on vain vaikutelma ja paljon johtuu sektorikohtaisista säännöistä. Eli tilanne ei ole sellainen, etteikö ongelmia Yhdysvalloissakin olisi tällä saralla, ne ovat vain erilaisia. Ja yleisesti ottaen voitaisiin ehkä katsoa, että äm, hieman kevyt rakenteisempi olisi tämä Yhdysvaltojen järjestely. Sitten verotuksellinen vertailu. EU:ssa on ALVn yhteiset säännöt, mutta kuitenkin huomattavia eroja jäsenmaiden välillä tässä asiassa on. Ja niin kuin jo kollega totesi, hankaluuksia syntyy myös siitä, kuinka kotoutetaan ALV-tuloja kun menetellään kohde- ja alkuperämaan välisesti. Ja sitten myös tämä alven suuruus aiheuttaa hankaluuksia. Ja Euroopan, Euroopassa toimivat yhtiöt ja sitten ulkomaiset yritykset, näiden välinen kohteluero. Sitten Eh, asiantuntijamme Scott varmasti voi kommentoida asiaa lähemmin, jos haluatte, mutta Yhdysvalloissa tilanne on seuraavanlainen. Vaikuttaisi siltä, että ALVn kokonaistaso on ylipäätään alhaisempi ja verkkoostoissa eh, on ainakin väliaikainen eh, myyntivero, helpotus tai vapautus esitetty. Eli tämä kyllä helpottaa Yhdysvaltojen sisämarkkinoiden laajentumista verrattuna EUn vastaavaan tilanteeseen. Jonkin aikaa jo on ollut tiedossa se, että tämä asia on ongelma ja tarvitaan jonkinlaisia toimia. Esimerkiksi parlamentilta on saatu päätöslauselma ja katsottaisiin, että olisi saatettava päätöksen sisämarkkinat, ja tätähän tarkasteltiin juuri IMKO-valiokunnassa. Myös erinäisiä tutkimuksia on toteutettu Eh, mitä tulee Single Market eh, Regulation kysymyksen esimerkiksi, eh, digitaalisen sisämarkkinoiden etenemissuunnitelma ja muita kysymyksiä, joihin sitten kollega varmasti vielä jatkossa puuttuu lähemmin myöskin Euroopan neuvosto vuonna 2013 totesi päätelmissään, että sisämarkkinat tulisi saattaa päätöksen vuoteen 2015 mennessä. Tämän vuoden toukokuussa saatiin eh, digitaalinen sisämarkkinastrategia ja sitähän nyt täällä valiokunta tarkastelee ja siihen sitten on myöskin saatu kesäkuisen Eurooppa-neuvoston päätelmät. Mutta on katsottava, miten tästä eteenpäin. Jos katsotaan taaksepäin hieman, niin tämä ähm, kuvake osoittaa seuraavaa. Keskellä sanotaan fragmentoitunut digitaaliset markkinat. Sitten tässä on muita kysymyksiä, esimerkiksi interoperatiivisuusongelmat, kyberrikollisuuden lisääntyminen, luottamuspula. Nämä ovat meille varsin tuttuja kysymyksiä, kyllä. Mutta Näitä tietoja ei ole saatu DSN strategiasta komissiolta, vaan digitaaliagendan osalta, joka 2010 julkaistiin. Eli voidaan kysyä, miten pitkälle on päästy keskustellaanko näistä kysymyksistä edelleenkin, eh, onkohan meillä sitten jotain ongelmia mielikuvituksen kanssa tai kunnianhimon kanssa, vai johtuuko tämä siitä, että kysymykset ovat niin hankalia, että niiden ratkaisu ei ihan kädenkääntessä onnistu. Kysymys kuuluu, eh, miten EU ja komission uusi strategia toimii, tuottaako se tuloksia. Me katsoisimme, että se menee oikeaan suuntaan. On tärkeää vahvistaa tätä strategiaa, mutta avoimiakin kysymyksiä vielä on. Näistä ensimmäiseen viittasinkin, eli kuinka pitkälle voidaan päästä olemassa olevan digitaalisen agendan puitteissa sehän siis vuonna 2010 saatiin aikaan tai esitettiin. Eli monia siinä mainittuja kysymyksiä on huomioitu uudelleen kuluttajaoikeuksien, tekijäoikeuksien, tietojen käsittelyn osalta muun muassa. Menevätkö uudet toimet riittävän pitkälle, jos halutaan täysimääräisiin digitaalisiin sisämarkkinoihin päästä? Monet toimet, jotka on esitelty, ovat eh, poliittisia toimia, esimerkiksi uuden lainsäädännön laatimisesta. Ja tämä sitten pohjautuu tietysti uusiin tutkimuksiin, mutta kysymys kuuluu, milloin saadaan aikaan varsinaisia konkreettisia tuloksia ja miten niitä sitten mitataan. Ja toinen kysymys kuuluu, onko kaikki tarvittavat kysymykset ja ongelmakohdat huomioitu? DAEn, vuoden 2010 DAEn yksi tavoite liittyi siihen, että oli ajateltu, että eh, laajakaistayhteydet saataisiin aikaan eh, nopeasti. Asiaa on painotettu kovasti, varsinkin mitä tulee kiinteisiin yhteyksiin, mutta menestys eh, on sitten liittynyt pitkälti mobiililaitteeseen, vaikka tähän ei ole riittävästi tai kovinkaan paljon huomiota kiinnitetty. Löytyykö sitä ollenkaan tästä uudesta strategiasta? Jos halutaan, että online-ympäristö toimii, niin pääsy näihin e, alustoihin tarvitaan. Ja mobiilialustat e, e, ovat tässä erittäin tärkeä asia, ja en tiedä, onko sitä riittävästi huomioitu. Ja sitten, kuinka tärkeitä ovat scale-up-yhteyksissä rahoitukseen liittyvät kysymykset. Sinällään dr strategiassa tätä asiaa ei mainita, mutta erään toisen aloitteen yhteydessä asia nousi esiin, eli pääoma unionialoitteen osalla. Eli se nousi esiin, mutta nousiko riittävästi? Sitä voidaan tarkastella ja pohtia. Ja kysymys kolme, miten nämä sirpaloitumisen aiheuttavat esteet eh, online-pohjaisten startup-yritysten osalta on huomioitu. Ensinnä tässä yhteydessä tietysti ALV-järjestelyjen eh, muutokset ovat tervetulleita, mutta on muitakin kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä. On muistettava se, että ei tehdä toimia, jotka monimutkaistavat asioita entisestään niin kuin eh, audiovisuaalisissa palveluissa tämän tyyppisiä sääntöjä tarvitaan. Ja myöskin muissa online-palveluissa ja on tarkasteltu, mikä on sitten välittäjän vastuu. On selvää tietysti, että e, kuluttajien tarpeet on huomioitava, mutta olemmeko PK-yrityksillä aiheutuvia kustannuksia tai aiheutuvaa taakkaa huomioitu riittävästi? Ja sitten viimeinen kysymys, eh, saadaanko tulokset ajoissa? Paljonhan eh, riippuu siitä, minkälaista on lainsäädäntö. Ja jos nämä eh, esitetyt virstanpylväänkin tukeutuvat lainsäädäntöön, mutta meitä kiinnostavat konkreettiset tulokset, milloin niitä saadaan ja mitkä ovat sitten viiveiden mahdolliset sosiaaliset ja muut kustannukset. Eli tässä hieman ainakin pohjustavia suosituksia, jotka kannattaa varmasti huomioida, kun tätä ekosysteemiä tarkastellaan. Ensinnäkin katsoisimme, että OTT mukaan lukien on vahvistettava näitä startup-ekosysteemejä online-pohjaisina. Tarvitaan riskipääoman mahdollistuminen näille ja myöskin scale-up-kysymys on huomioitava. Ja sitten toinen kysymys on noussut esiin jo usean kertaan, mutta kannattaa miettiä sitä, miten konkurssilainsäädäntö hoidetaan EU-ssa. Olisiko sitä mahdollista yhtenäistä? Tässä nimenomaan tilanne on sellainen, että EU-ssa eh, lait ovat kovempia kuin Yhdysvalloissa. Eikä välttämättä mobiiliyhteyksiin ole kiinnitetty riittävää huomiota, olisiko tältä pohjalta joitain alustoja mahdollisuus kehittää. Ja sitten ALV-toimien vaikutukset ovat joskus olleet ehkä myös ei-toivottuja. En tiedä, olisiko mahdollista stressitestit toteuttaa ennen varsinaisia toimia. Täällä on ehdotettu Alankomaiden osalta eh, jo jotain tämän suuntaista. Ja mahdollinen prioriteetti kaksi, nopeampi digitaalisisältöjen rajat ylittävä pääsy. Euroopan parlamentin tutkimuksessa parlamentin tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että kysyntä on ehkä suurempikin ongelmien lähde kuin tarjonta silloin, kun puhutaan laajakaistan käytöstä EU:ssa. Eli kysymys ei niinkään mitä ihmisillä on, vaan miten he tätä käyttävät. Ja kannattaa miettiä sitä, voitaisiinko ajatella ehdotettujen toimien sisältöyhteyttä hieman kunnianhimoisempana tässä yhteydessä. Tietysti sitten tekijänoikeus ja audiovisuaalisen median kysymykset on huomioitava. Ja onko mahdollista ehkä laajentaa soveltamisalaa mitä tulee audiovisuaalisten palveluiden säädökseen, jotta paremmin voidaan edistää e, eurooppalaisten e, aikaansaannosten e, eteenpäin viemistä. Eli tässä suositukset, joita olemme tarkastelleet liittyen digitaalisen maailmaan. Ja todellakin katsoisimme, että tässä ensin lähdettäisiin liikkeelle EUn toimista ympär- toiminta ympäristöstä digitaalisesti ja sitten OTT tulee tässä kuvan mukaan myöskin. Eli prioriteettina olisi saada yhtenäiset pelisäännöt digitaalisille toiminnoille ja sille, silloin, jos tämä saadaan aikaa, myöskin arvoketju tulee huomioiduksi. Ja kysymys kuuluu, mitkä yhteydet halutaan huomioida. Ja toteamme, että määritelmät ovat tärkeässä roolissa. Jos esimerkiksi määritellään sähköiset viestintäpalvelut, määritelmä äh, määrittelee sen, miten teknisesti nämä palvelut hoidetaan ja miten maksut hoidetaan, mutta on syytä sitten kiinnittää huomiota myöskin siihen, miten kuluttaja äh, huomioi tämän tyyppiset palvelut. Eli vain tällä tavalla voidaan kunnolla ja oikeaan suuntaan kehittää sääntelyä jatkossa. Eli tällainen oteten erottelu kyllä on tärkeää. Meidän kannattaa katsoa, miten nämä palvelut kohdistetaan asiakkaisiin. Ja tällöin tilanne muuttuu, kun kaikki toiminta-alat digitalisoituvat, on ymmärrettävä, että tämä digitalisoitumiskysymys on yhteydessä kaikkiin. On myöskin katsottava, mitkä ovat mahdolliset e, kustannukselliset hyödyt horisontaalisissa yhteyksissä, kun tarkastellaan yksityisyyteen, turvallisuuteen, kuluttajasuojaan liittyviä kysymyksiä, myöskin mahdollisia e, maksuja, joita sovelletaan digitaalipalveluissa ja minkä tyyppisiä EU-tasolla harmonisoituja sääntöjä on mahdollista käyttää tämä on myöskin kysymys, jota voidaan ja onkin tarkasteltava vielä lähemmin. Ja on katsottu, olisiko mahdollista ajatella horisontaalisempaa lähestymistapaa. Jos näin tehdään, niin olemassa olevan lainsäädännön soveltamisalaankin tulee voida puuttua esimerkiksi, mitä tulee sähköisen viestinnän puitteistoon. Ehkäpä eh, sitä voitaisiin hieman rajata ja huomioida tässä eh, connectivity-kysymykset hieman lähemmin, jos horisontaalisesti kysymykset voidaan hoitaa toisen ja on myöskin tarkasteltu, miten ALV-järjestelyä voidaan yksinkertaistaa tiettyjen ALV-kynnysten kautta ja miten hoitaa mahdolliset ALV-vapautukset. Ja PK-yrityksistä vielä, kun ajatellaan näiden e, tietosuoja- ja e, turvallisuussääntöjen yksityiskohtaisuutta, niin yleis, yleinen tietosuoja-asetus sitä tarvitaan, kun halutaan vaikuttaa siihen, että täytäntöönpano on ollut niin monenkirjavaa jäsenmaissa. Toisaalta eh, kun katsotaan hyvien horisontaalisten toimien hyötyä, niin on tärkeää, että tietyt eh, keskeiset eh, menettelyt tulee voida huomioida. Eli privacy-direktiivin toimet, katsotaan miten niitä kannattaa soveltaa. Ja sitten valmisteilla on myöskin toinen direktiivi, niin NIS-direktiivi. Senkin yhteydessä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että myös startup-yritysten rooli tulee huomioiduksi päätökset sitten vastuunkantoon liittyen DSM-strategian yhteydessä on keskusteltu mahdollisesta eh, rajoittamisesta, mutta ennen kuin tämän tyyppisiin toimiin mennään, kustannusvaikutukset on huomioitava. Ja sitten tarvitaan myöskin uusia toimia korvaamaan eh, Safe Harbor-säännökset, eh, ja tästä kollegani tietää enemmän, ja mennään sitten eteenpäin. The last. Tässä on viimeinen osa näistä suosituksista on ollut paljon kiinnostusta sen suhteen, mitä implikaatioita online-palveluilla on sitten kilpailuun. Monessa suhteessa vaikutukset ovat myönteisiä. Näitä voidaan luonnehtia dynaamisilla markkinoilla. Ja tämä on esitetty myös huolenaiheita näistä foorum, foorumeista, varsinkin mainonnan osalta. Ja pitää jälkeen tarvitaan selvityksiä kilpailu, kilpailukyvyn osalta näillä foorumeilla ja myös tässä yhteydessä olemme todenneet, että, useat jäsenvaltiot ovat luoneet omaa lainsäädäntöään, joka koskee oikeudenmukaisia yritysten välisiä sopimuksia. Joissakin tapauksissa että lainsäädäntöä on käytetty houkuttelemaan yrityksiä myös omilla alueille ja ehkä olisi syytä tutkia, minkälaisia toimia on käytetty ja olisiko, se, olisiko tässä tietynlaista mahdollisuutta myös EU-tasolla. Ja tässä viimeinen suositus on, olemme todenneet, että tiedon siirrettävyys on keskeinen asia pikkuhiljaa, kun ajatellaan kilpailukykyistä digitaalista sektoria, ja myös pilvipalvelut jo GDPRssä on jo tietojen siirrettävyydestä säädöksiä, ja ne ovat varsin tärkeitä. Se, mitä me ehdottaisimme, että pohdittaisiin nyt niitä kustannus- ja kustannushyötyanalyysiä. Tämä on tärkeää, että, että tästä ei, tämä ei näy vain sanojen tasolla, vaan myös teoissa. Ja yksi tapa hoitaa se, että voitaisiin näitä tietoformaattien, tietoformaatteja voitaisiin myös kaupallisesti yhtenäistää Tämä on oikeastaan nämä, tässä nämä suositukset ja sitten vielä viimeinen kuva, minkälainen, minkälainen mahdollinen vaikutus tällä voisi olla tulevissa taloudellisissa selvityksissä, niin kuin jo tehdään teidän valiokunnalle keskipitkällä aikavälillä arvioita tämän asemasta sisämarkkinoilla – ja kun puhutaan kuluttajien suojasta ja, ja yksityisyysasioista ja luottamusasioista, me, ja, ja tässä yhteydessä pilvipalveluista, tässä puhutaan 200 miljardista eurosta vuodessa. Ja kun taas toista, ja kun tämä nähdään isossa kuvassa, se, että jos poistetaan verkkovierailumaksut, niin siinä puhutaan 5 miljardista eurosta vuodessa. Se ei, se on tietenkin tärkeä saavutus, mutta tämän tarkoitus osoittaa, mitä, siltä, mitä edelleenkin voitaisiin vielä saada aikaan. Kiitoksia. a lot of money. Paljon rahaa. Meillä on 15 minuuttia aikaa kysymyksiin. Otetaanpa sitten puheenvuoron pyytäjät. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Liisa. Mr. Juvin. Okay, Dan. Dan aloittaa. Okay, I'll, I'll try and be quick. I mean, I... No niin, Kiitokset tästä tutkimuksesta, se on kiintoisa. En ole aivan varma, kerroitteko meille oikeastaan paljonkaan uutta, mitä emme jo olisi tienneet, mutta seuraava kysymys. Miksi me tarvitsemme tällaista samanlaista toimintaympäristöä ja miksi sitten tätä kansainvälistä puolta niin korostitte? Kyllä varmasti olemme, olen samaa mieltä siitä, juuri siitä, miksi Eurooppa ei ole onnistunut tällä alalla suuryrityksiä luomaan ja jos ajattelen sitten sitä, mitä jo tapahtuu muutenkin UKssa, on kansainvälisiä ja myös paikallisia OTT-yrityksiä. Meillä on Skype, Amazon, Netflix, BBC, omat yritykset ja kaikki ne toimivat ja kilpailevat keskenään. Eli minkä takia me tarvitsemme sitten muita sääntöjä tälle yhtenäiselle toimintaympäristölle. Ja sitten näistä veroista mitä tämä oikeastaan tarkoitatte? Haluatteko te, että tämä tulisi sitten kustannuksien kannalta kalliimmaksi kuluttajille? Sitten Liisa. So, thank you very much. It was... Kiitoksia paljon. Tämä oli kovin kiinnostavaa. Ja me tarvitsemme tämän tyyppistä tietoa jokapäiväisessä parlamentin työssämme. Täällä mainittiin, että että noin 2500 startup-yritystä toimii Euroopassa tällä saralla. Tiedättekö te, kuinka monta eurooppalaista startup-yritystä on Yhdysvalloissa tällä hetkellä, koska olen kuullut, että, että jopa 500 startup-yritystä Ranskasta on siirtynyt piilaaksoon. Olisiko mahdollista, että No onneksi ne ovat siellä, koska ne voivat kehittyä siellä ja luoda uutta liiketoimintaa. Onko tuo mielestänne tulevaisuudessa mahdollista saada näitä eurooppalaisia yrityksiä takaisin Euro- Amerikasta Eurooppaan? Aivan. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä selvityksestä, että sanoitte, että että on melkoinen ero äh, kuluttajansuojastandardien tasolla USA ja EUn välillä. Olisin kiinnostunut tietämään vähän syvällisemmin tästä asiasta, mikä on se suurin ero tässä tapauksessa EUn ja äh, e- USA ja EUn markkinoiden välillä. Kiitos. Lip, Merci. Kiitokset. No minäkin olen vähän nyt hämmentynyt kun olemme tämän kaiken kuulleet, enkä ole ihan varma siitä, missä tämä varsinainen substanssi on. Minä esitän oikeastaan saman kysymyksen kuin tekin. Miksi me eurooppalaisina 25-vuotiaina yritys, yrityshenkisinä henkilöinä emme löydä mahdollisuuksia täällä toimia, emmekä löydä minkäänlaisia edistysmahdollisuuksia täällä. Mitä mieltä te olette tästä. Okei. Okay. No niin, siis uskon, että tämä oli oikein erinomainen esitys. Ja tästä tulee, on nähty kyllä paljon erilaisia ajatuksia ja nyt sitten mietin, oletteko olette ajatellut esittää tämän teollisuusvaliokunnalle ja libevaliokunnalle valiokunnalle myöskin ja jurivaliokunnalle ilmeisesti. The issues of the free flow ja varsinkin mitä tulee tiedon vapaaseen siirtoon. Meidän on oltava riittävän varovaisia, eh, jotta emme puhu eh, liikaa 13 yritystä eh, on rikkonut miljardin rajan ja nämä myynti myyntihinnat ovat huimia Eli todellakin eh, yrityksiä on myyty eh, Yhdysvaltoihin ja kuitenkin on katsottu, että osa toiminnasta jää Eurooppaan siksi, että Eurooppaa pidetään mielenkiintoisena toiminta-alueena. Eli eh, totta kai meidän on helpotettava uusien yritysten kasvumahdollisuuksia, mutta myös katsottava, missä on jo onnistuttu esimerkkejä tällaisista eh, menestystarinoista, eurooppalaista sellaisista on, eli kyllä me osaamme ja voimme onnistua tämä eh, sivu yhdeksän, High Level Barriers, oli mielestäni varsin mielenkiintoinen. Ja erityisesti olisinkin kysynyt seuraava Mitkä näistä aiheuttivat suurimpia hankaluuksia? Ja sitten tämä viimeinen sivu, jossa puhuit puhuitte tarpeesta. ei synny tällaista eurooppalainen linnakevaikutelmaa suhteessa pilvipalveluihin, tästä syntyisi huimat vuosittaiset kustannukset. Tähän todellakin on kiinnittävä huomiota, eli mikä riski saattaa syntyä siitä, että pirstaloituneesti eh, hoidetaan kysymykset 200 miljardia eh, vuosittain. Eh, tämä varmasti jo laittaa hälytyskellot soimaan. Catherine, ole hyvä. Listening to David Cameron's speech, so... Niin, minä kuuntelin tässä Cameronin puhetta, joten täytyy tästä pikapuoli taas lähteä, mutta mietin tätä Safe Harbor-asiaa ja viime viikon päätöksiä. Tämä aihe tietysti liittyy juuri yleisiin keskusteluihin ja suurempaan kuvaan kokonaan. Silikon välissä me olemme käyneet tässä kesän aikana ja oli oikein kiinnostavaa käydä paikan päällä ja varsin monimutkaiselta kaikki näytti, miksi äh, tiettyjä asioita halutaan mennä toteuttamaan juuri näihin paikkoihin. Varmaankin juuri tällainen energiaasenne, energinen asenne on merkittävä, mikä on tuolla hyvinkin vallalla. Ja ja tietysti viittasitte näihin elintärkeisiin piirteisiin ja myös korkeakouluasioihin ja tutkimusmahdollisuuksiin. Olisi kiinnostava saada myös kopio tästä esityksestä. Voisitteko vielä myös viitata näihin yliopistomahdollisuuksiin ja tutkimusmahdollisuuksiin, joita meillä täällä Euroopan unionissa on, ja miten voitaisiin sitten tuota tietojen louhintapuolta mahdollisesti myös hyödyntää? Okay, I'll, uh, I'll start on a couple. No niin, aloitan ensinnäkin siitä kysymyksestä, minkä tästä puhutaan tästä tasavertaisista toimintamahdollisuuksista. Ja tehän mainitsitte yhden asian. Monet selvitykset ovat osoittaneet, että, että saadaan paljon arvoa online-palvelujen käytöstä ja taloudellisten hetojen kannalta ensimmäinen prioriteetti on käyttäminen sekä kuluttajien tasolla ja myös yrityksissä. Samaan aikaan luulen, että, että, että tästä saadaan myös, siis puheenjohtajan vastaus ei, ei ole kysymys joko tai, me, voidaan, me voimme käyttää myös sekä että vastausta. Jos me emme pääse riittävästi tuloksiin näillä tämän fragmentoitumisen takia, niin samalla se voitaisiin korjata tämä asiantila kyllä meidän pitäisi tehdä työtä, tätä työtä samalla, samalla kun me pyrimme elvyttämään sitä käyttöä. Ja kysymys sitten verotuksesta ja alvista. Tämä, tämä on ilmeisesti, tämä on selvästi alviselvityksen piiriin kuuluva asia, mutta tämä on ollut nähtävissä komission pääomamarkkinaunion ehdotuksessa ja ajatus siitä, että saataisiin yhtenäisiä kynnysarvoja yli, ympäri Eurooppaan, että, että ALV pysyy, pysyy tietyllä tasolla, se tuntuu kohtuulliselta, eh, mutta tietenkin meillä on, on pieniä yrityksiä, jo, jo, joille tämä asia on, saattaa olla kriittinenkin, mutta tällä tavalla voitaisiin estää, tiet, poistaa tiettyjä esteitä yritystoiminnan edestä. Sitten ehkäpä sitten äh, tämä Safe Harbor, turvallinen satama-asia, tämä, tämä liittyy, tässä puhutaan esimerkiksi, sitten, esimerkiksi NSAn toiminnasta USAssa, ja nämä, nämä salakuuntelut ovat äh, Bushin äh, hallinnon aikana. Minä olen kyllä kiinnostunut tästä asiasta, mutta, mutta usein unohdetaan se, e, et, että ei, ei ole kysymys normaalista äh, kaupallisesta kuluttajan yksityisyydestä. Äh, kuluttajan yksityisyys on yksi ja sitten laillinen äh, interseptio on toinen juttu. Sitten taas turvallisuusasioihin perustuva kuunteleminen on, on siinä, sillä on omat vaikutuksensa ja tästä syystä tämä tulee olemaan varmasti hyvin vaikeasti ratkaistavissa oleva asia, jos amerikkalaiset yritykset pystyvät tekemään sopimuksia, että ne eivät koskaan koskaan osallistuisi tähän, niin todennäköisesti ne, ne pakotettaisiin keräämään tietoa joka tapauksessa. Ja sitten se, e, se tavallaan estettäisiin USA-lainsäädännön voimin. Minulla on suuria vaikeuksia nähdä, kuinka, kuinka tällainen sään, järkevä säännös saataisiin aikaan. Luulenpa, että näistä muista no, yksityisyys USAssa, mutta kuluttajan suojelu on ehkä enemmän kollegani heiniä. Okay, I want to start with... Lähden liikkeelle näistä viimeisistä huomioista. me saa vähätellä itseämme. No niin, Raportissa nostin esiin sen, että startup-ekosysteemi todellakin kukoistaa EU-ssa. Valtavan paljon tapahtuu. Viisi vuotta sitten startup-yritykseen syntyi muutama päivässä nykyisellään kymmeniä, kuusisen kymmentä. Eli toiminta todellakin on ja tapahtuu. Ja pienet toimijat ovat tässä aktiivisia itse. Eli startupien merkitys ja määrä on kasvanut koko ajan. Jos käytte Lontoossa tai Berliinissä, niin vaipit ovat vähän samanlaiset kuin e, itse Silikon välissä. Ja tämähän on erinomainen asia. Mutta Monet eurooppalaisista startup-yrityksistä ovat teknologisesti tärkeitä. Teknologia on avainsana, jos haluaa laajentaa toimintaansa. Eli lähtökohta on sinällään oikein hyvä, mutta miksi toiminta usein siirtyy Yhdysvaltoihin, se johtuu siitä, että markkina-alueena se on varsin laaja ja siellä on mahdollisuus, helpompi mahdollisuus testata tuotteita laajapohjaisesti toisin kuin Euroopassa. Eli ne, jotka kasvavat, haluavat kasvaa nopeasti ja silloin Yhdysvallat kyllä on tärkeässä roolissa ja näin varmasti tulemaan jatkossakin. Ja siksi meidän tulisi nyt pyrkiä siihen, että Euroopastakin tulee paikka, johon voi jäädä. No, tilanne on tunut kyllä, mutta toivottavasti vielä eteenpäin mennään välttämättä näitä eh, pilottirahoitusmahdollisuuksia ei ole myöskään täysimääräisesti hyödynnetty ja aika, aika on suurin haasteemme. SAP ja muut yritykset, miksi ne eivät reagoi silloin, kun tarpeen olisi. IoT tulee olemaan seuraava aalto ja kyllä voimme olla tässäkin vaikuttamassa, mutta äh, meidän on oltava riittävän nopeita aika. Se on yksi avainkysymyksistä. Ja sitten pilviasia. Startup-yritys uusine ideoiden ajatuksineen ja kasvuhaaveineen, niin vuoden kuluttua sitten löytyy tämä data-yritys, eli kaikki ovat tätä nykypäivänä. Jos tietoa ei maasta toiseen voi siirtää, niin silloin kyllä ollaan pahassa tilanteessa, eikä se ratkea muutaman asian hoitamisella ja jäädään odottelemaan vaikkapa vuoteen 2017, että jokin lainsäädäntö tuolloin astuu voimaan. Ei, vaan ongelman ratkaisuun on puututtava heti välittömästi, koska kehitys menee eteenpäin ja suuntaukset menevät eteenpäin kovaa vauhtia Eli aika, aika on tässä avainsana. ALV, sitä kommentoitiin, mutta minulta katkesi siinä vaiheessa lyijykynästä lyijy. Eli kollega varmasti kommentoi. Just one very brief. Niin lyhyesti vain. Tämä liittyy OTT. -hän. Ennen kuin aloitat, Andreas, Andreasilla joku kysymys etittävänä ja jollain toisellakin. Ehkä voisitte ottaa tämän samalla huomioon. That's very kind, Vicky. Ystävällistä, Viki. Tämä oikeastaan liittyy suoraan, mitä Filip äh, kysyi ja tämä ei ole tähän mennessä ollut mikään vallankumouksellista ja kysymykseni, missä te olette eri mieltä tämän ehdotuksen kanssa, jonka komissio teki digitaalisista sisämarkkinoista. Ilmeisesti te tuette sitä täysimittaisesti, koska eri en ole havainnut. Ja jos te ette ole eri mieltä missään kohdassa tämän digitaalisen sisämarkkinan kanssa, niin onko mitään muuta, joka teidän mielestänne pitäisi tehdä lisäksi vielä, mitä komissio on ehdottanut? Toivottavasti saadaan selvitystä tähän. Sharon Silver. Thank you, Vicky. I would like to thank... Kiitos Viki. Niin, kiitokset tutkimuksesta, kiitos esityksestä. Ja Andreas varmaankin jo puuttuikin tähän johtopäätöksistä ne niin seuraavaa. Miten tästä lähdetään eteenpäin? Esititte lukuisia kysymyksiä, joista me kyllä olimme perillä muutenkin, mutta me, jos haluamme nyt ryhtyä toimiin ja Euroopan unionissa halutaan toimia, niin täällä lainsäädäntö jumiuttaa asiat, kaikki kestää kauan, niin miten me voisimme tätä muuttaa? Eli kysymys on juuri se, miten, miten te haluatte, että me oikeastaan vastaisimme näihin kaikkiin kysymyksiin. Ja teidän teidän määritelmänne ja miettimisenne siitä, miten tämä, nämä palvelut määritellään ja miten kuluttajat sitten ne näkevät pikemminkin, pikemminkin kuin jos ajattelemme sitä, minkälaista teknologista mekanismia niissä on käytetty. Tämä on hyvin yksinkertainen kysymys sinänsä. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että me säännöstelemme näitä tavoitteita ja periaatteita, emmekä niinkään sitten näitä keinoja, joilla pää, pyritään pääsemään näihin tavoitteisiin. Eli voisitteko vähän yksityiskohtaistaa vielä tätä näkökulmaa? Um, thank you. Um... Ensimmäinen kysymys, johon on tartuttava, liittyy siihen, voidaanko yhtä kaikkien, mitä nykyinen DSM-strategia esittää. No, ei se paljon hankaluuksia aiheuta, mutta kolme seikkaa haluaisin kuitenkin mainita. Ensinnäkin vaikuttaa siltä, että se ei ole monessakaan suhteessa riittävän kunnianhimoinen. Esimerkiksi se, miten kuluttajasuoja kysymykset on esiin nostettu, miten privacy-kysymykset on huomioitu. Eli joidenkin kysymysten osalta eh, meillä herää kysymys siitä, olisiko mahdollisuus saavuttaa näistä osin enemmänkin sisämarkkinoita, olisiko kysymykset voitu hoitaa täyden harmonisoinnin, harmonisoinnin kautta, ehkä tietyt institutionaaliset implikaatiot huomioiden. No, ilman tutkimusta kysymykseen ei voi sitä suoraa vastausta, mutta vaikutelma on sellainen, että eh, hieman kunnianhimoisemmin näihin olisi voitu mennä. Ja sitten mm, toinen seikka, sellaiset kysymykset, joiden osalta tarkastelimme, eh, oli PKlle aiheutuvat kustannukset huomioitu riittävän hyvin. Eh, esimerkiksi todettiin MS-direktiivin mahdollinen laajentaminen, e-privacy-direktiivin mahdollinen laajentaminen, ja mahdollisuus muuttaa oikeuksia ja sääntöjä, jotka liittyvät välittää vastuukysymykseen. Tietysti sanotaisin, että kyllä, kyllä on huomioitava kuluttajan rooli, mutta myöskin kustannuspuoli, varsinkin kun puhutaan pienehköistä toimijoista, ja olisiko tällainen ylipäätään toteutettavissa. Eli tietojen sääntöjen laajentumista esitetään, mutta sitten kannattaa kysyä, miten näitä keskitettyjä sääntöjä voidaan eh, muuttaa siten, että lähestytään asiaa horisontaalisten sääntöjen kautta. Ja sitten jotain puuttuu, ja tämä liittyy tavoitteisiin. Etenemissuunnitelma pitkälti tuntuu pohjautuvan siihen, Eh, että toteutetaan tutkimuksia tai siihen, milloin lainsäädäntöä laaditaan, mutta eihän se ole varsinainen pointti, vaan varsinainen pointti liittyy siihen, milloin saadaan todella toimivat, tehokkaat sisämarkkinat, digitaaliset sisämarkkinat. Eli eh, agendan yhteydessä tietyt tavoitteet oli esitelty ja sitten voidaan tietysti kysyä, saavutetaanko ne, mitä tulisi tehdä ja voidaan sitten katsoa, miten eh, asiassa on edetty. Mutta tätä asiaa ei nyt mielestäni tässä DSM-strategiassa ole kovin hyvin tarkasteltu. Eli mihin me ollaan menossa, ehkä ei nyt tänä vuonna, mutta esimerkiksi vuoteen 2020 mennessä ja kuinka sitten katsoa, onko tavoitteet saavutettu. Ja sitten eräs toinen asia, joka tästä ehkä vähän jäänyt uupumaan, äh, rahoituspuoli esimerkiksi, maksukyvyttömyys, säännöt, lainsäädäntö, äh, DSM-strategiassa niitä nyt ei näytä olevan. Äh, ehkä tässä sitten taustalla kuitenkin on kysymys, joka laajemmin ajatellen kuuluu näihin asiayhteyksiin. Uh, Jos olen samaa mieltä useimmista kommentista, Mitä DSM tulee, niin tämä asia, asia tämä ohjelma keskittyy spesifiin asioihin, on aika vaikea kritisoida sitä, koska siinä ei ole spesifioitavia, spesifioita asioita, joita voitaisiin kritisoida. En, on, en nyt, tämä on kuitenkin sellainen analyysi, joka, joka olisi pitänyt 4-5 vuotta sitten, ja siinä mielessä me olemme tähän niin kuin äh, ajamassa junaa takaa. On pari aloa, tai aluetta tai alaa, jossa digitaaliset sisämarkkinastrategiat eivät ole toi, käsitellä niitä asioita, joita olisin voinut. Äh, geoblokkaus, äh, copyright, AV-politiikka, nämä ovat hieman eri asioita eri sektoreilla digitaalisilla sisämarkkinoilla. <clears throat> Tässä on, tässä on tietenkin aika paljon yht, äh, keskinäisiä riippuvuussuhteita, jotka ovat aika hyvin näkyviä. Me olen täällä sanonut, että olen edelleenkin sillä kannalla, että riittävästi huomiota ei ole kiinnitetty tähän tuotantoon ja jakeluun AV-median osalta. Tämä on tietenkin keskeisen tärkeä, tärkeä tekijä. Ellei ole mitään katsottavaa, niin ei käytetä laajakaistaakaan. Näin on jatkuvasti silloin, kun täällä, täällä tuotetaan ehkä kaksi kertaa niin paljon filmejä kuin, kuin Hollywoodissa. Syy tähän ei kysymys äh, tämän tuotannon laadusta, vaan on kysymys äh, äh, tuotanto tehdään ilman kansainvälistä markkinointia. Ja kuten seitsemän kahdeksasosaa tuotetaan yhden maan tarpeita varten, ja kansalliset ohjelmat ovat Euroopassa laajempia kuin jossain muualla edelläkin pitäisi harrastaa tällaisia yhteisiä lähestymistapoja, ei ole pelkästään rajat ylittävistä AV-palveluista, vaan myös laajemmasta jakelukonseptista. Ja yleensä näistä instrumenteista DSM pitäisi, DSM ei ole erillään muista instrumenteista. Meillä on, meillä on pääomamarkkinaunioni, ja sitten myös yhtenäismarkkinoiden jalostaminen pari viikkoa sitten silloin, kun me puhuimme tästä insolvenssisäännöistä, niin tämä liittyy myös pääomamarkkinaunioniin ja sisämarkkinoiden viestinnän jalostamiseen. Tämä on tärkeä näkökohta, joka usein unohdetaan. Kyky tuntea, kyky tuntea on tärkeää startup-yrityksissä. On myös tärkeää siirtää näitä varoja sellaisiin paikkaan, mihin, mihin niitä todellakin tarvitaan luultavasti muuten tällä olisi kielteiset vaikutukset. Se, mitä komissio ehdottaa, on ilmeisesti hyvä lähtökohta. En nyt tiedä mistään muusta analyysistä, joka olisi tehty tällä alalla. Olisi ollut, tästä on, on, nyt on kuitenkin tärkeää lähteä tuumasta toimeen, se on korkea aika. Kiitos. Um, I, I know that we could... Tiedän, että tästä voitaisiin puhua tuntitolkulla, mutta tämä on äärimmäisen yksityiskohtainen esitys Siinä on paljon suosituksia meillekin äh, mietittäväksi. <clears throat> Ja tiedän, että te kirjoitatte laajempaa, kattavampaa raporttia. <clears throat> Ja digitaalisen sisältö, digitaalinen sisältö on yksi asia. Silloin kun me luomme yleiseurooppalaista äh, sisältöä, niin ei saa unohtaa kansallista, kansallisia yksityiskohtia, kansallista tasoa. Silloin kun teidän raporttinne on täysin saataville, niin muistuttaisin jäseniä että siitä, koska se on todellakin äh, tärkeä apu meidän työllemme, että me laitetaan, laitamme sen sitten jakeluun. Kiitoksia kovin paljon käynnistä ja tämän työn esittelystä. Sorry, the next... Seuraava kohta esityslistalla on tarkistusten käsittely mietintöä, joka, joka on Jatseskin mietintö hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä elintarvikeketjuissa. David, would you like to take the floor? David, ole hyvä. Dziękuję bardzo. Kiitokset. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. niin minä tahtoisin kiittää kaikkia teistä, jotka olette tehneet tarkistuksia tähän esitykseen. epäreiluista käytänteistä elintarvikeketjussa. Tarkistuksista havaitsee sen, että epäreilut käytänteet elintarvikepuolella kiinnostavat monia ja miksi kyse on niin merkittävästä asiasta? Siitä syystä, että miljoonat ihmiset ovat töissä tällä sektorilla Euroopan unionissa ja 99 prosenttia alan yrityksistä ovat pk-yrityksiä, jopa mikroyrityksiä, ja ne voivat ajautua kaikenlaisten epäreilujen käytänteiden piiriin eri jäsenvaltioissa. Ja lainsäädännön sirpaloituneesta soveltamisesta unionissa. Ja minä haluaisin kiinnittää nyt huomiota kolmeen kohtaan tässä. Ensiksikin se näkemys siitä, että nämä epäreilut käytänteet estävät toimintaa ja ne ovat hyvin haitallisia ja haittaavat elintarvikeketjun toimintaa, se on selvää. Ja toiseksi meidän täytyisi torjua epäreiluja käytänteitä. Ja me kyllä sitten näin yritämmekin tehdä, mutta ei se riitä. Meidän täytyy parantaa tilannetta entisestään ja jos me voisimme päästä eroon näistä epäreiluista käytänteistä, niin me tarvitsemme julkisten viranomaisten toimia ja meidän täytyy varmistaa, että lainsäädäntöä sovelletaan oikein myös. Ja kuten jo sanoin, niin tarkistuksista sinänsä olen kiitollinen. Meidän täytyy miettiä, miten meidän tulisi reagoida, kun havaitsemme epäreiluja käytänteitä. Eli minkä laisia välineitä jäsenvaltioiden ja komissio pitäisi sitten käyttää. Me olemme päässeet kuitenkin yhdestä avainasiasta yhteisymmärrykseen siitä, että näitä epäreiluja käytänteitä tosiaankin on olemassa elintarvikeketjussa, mutta myös tietysti muillakin eh, eri sektoreilla mutta erityisesti elintarvikepuolella, ja meidän täytyy tähän tilanteeseen nyt ryhtyä puuttumaan. Ongelmana on tietysti se, että, että reilu kilpailu kärsii ja markkinat kärsivät ja pirstaloituvat entisestään ja kaikenlaisia kielteisiä vaikutuksia epäreiluilla käytänteillä on talouselämään. Tarkistuksia on vaikka kuinka paljon paremmasta koordinoinnista ja lainsäädännön soveltamisesta ja myös jonkinlaisesta riitojen ratkaisuvirastosta, joka pitäisi saada unionitasolle perustettua. Siinä mielessä, siitä olen samaa mieltä, mutta meidän täytyisi myös jo käytössä olevia välineitä käyttää. Ja myös arvioida paremmin sitä, minkälaiset keinot jäsenvaltiotasolla oikeastaan toimivat ja millä tavalla me sitten voisimme saada parhaimmat käytänteet eurooppalaiselle tasolle tuosta jakeluketjualoitteesta. Sielläkin pitää tätä tarkoin miettiä, ja komission varsinkin jatkaa näiden jakeluketjuista tutkimuksista saatujen ehdotusten ja ideoiden täytäntöönpanoa ja siten muokata näitä eri direktiivejä, joita on olemassa. Ja jos ajattelen sitten ruohonjuuritasoa, niin sinne tarvitaan rangaistuksia, seuraamuksia, ja olen pyrkinyt ottamaan ne myös kompromisseihin, ja pyrin sitten niitä vielä korjailemaan. Ja jäsenvaltiot, jäsenvaltioiden pitäisi myös tämä oikeusjärjestys saada toimimaan ja sellaiset kansalliset käytännöt jotka jäsenvaltioissa on otettu käyttöön, pitäisi käydä läpi. Uskon, että me pääsemme tästä yhteisymmärrykseen vielä ja saamme parlamentin kannan aikaiseksi epäreiluista käytänteistä pikkuhiljaa. Ja tutkailin myös niitä tarkistuksia, joita, joita en voi hyväksyä. Jotkut ovat sitä mieltä, ettei tällaisia epäreiluja käytänteitä ole tai että se olisi sitten ihan toissijainen asia talouselämämme kannalta, enkä voi olla ollenkaan samaa mieltä tästä ajatuksesta. Tuon tyyppiset tarkistukset on hylättävä. Kiitokset varjoesittelijöille. Kiitos kaikille tarkistusten esittelijöille osallistumisesta työhön. Jotkut tarkistukset toki parantavat ja rikastuttavat esitystäni. Ja myös täydentävät sitä. Tietenkin täytyy esittää tiiviissä muodossa kaikki asiat. Aika suuren joukon tarkistuksia voin hyväksyä koska muutamat kohdat jäivät minulta huomiotta. Esimerkiksi nuo, nuo omien tuotemerkkien, omien brändien ö, ajatus. Nyt olen ottanut sen kyllä mukaan. Ja jo sitten, jos ajattelen tuota ö, elintarvikkeiden poisheittoa epäreiluiden käytänteiden vuoksi. No, 173 tarkistusta. Tässä on yhdessä, se merkitsee aikamoista urakkaa, mutta minä pyri olen sitten halukas esittämään 16 kompromissitarkistusta ja toivon, että niiden kautta sitten saamme aikaan jonkinlaisen yhteisymmärryksen ja saamme siitä sitten syntymään hyvän tekstin. Tämä tietysti jää teidän harteillenne, miten haluatte näiden 16 kompromissitarkistuksen mm, etenevän. Tässä nyt sitten voimme vielä puhua niistä. Ja minä voin myös kertoa teille tarkemmin näistä kompromissitarkistuksista. Siihen voi mennä kyllä 10 minuuttia vielä. Mutta haluan vielä sanoa teille seuraavaa. Ehkä pyydän jotain toista sijaistamaan minua, koska välttämättä en pysty jatkamaan työtä tämän asian, tämän asian edistämiseksi, koska minulla on niin monta muutakin rautaa tulessa Puolassa. Joten näin saattaa käydä, etten pystykään tätä seuraamaan loppuun asti, mutta palaan kyllä asiaan. Kiitos. Ja todellakin toivottavasti menestytte tässä ja Uskon, että näin käy. Ja nyt annan puheenvuoron Charlotte EPPstä ja Anna-Maria Orsipilta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Katsoisin, että tämän tyyppiset käytänteet ovat ongelma ja siksi asia on puututtu ja e, asia on työstetty pitkään. Ja tässä toteamme, että vapaa ja reilu kauppa on tärkeä asia, toimintasuunnitelma tarvitaan ja komission olisi määriteltävä ja tunnistettava tällaiset epärehdit kaupanpitokäytänteet ja olisi myöskin katsottava, mitä toimia maa eri jäsenmaatasolla on tehty esimerkiksi lainsäädännöllisesti ja komissio on hyvin tämän työn toteuttanut. On tärkeää, että on riittävästi avoimuutta, valinnanmahdollisuutta ja markkinoille pääsyä kuluttajille ja että markkinoille pääsevät yhtä hyvin eh, suuret kuin pienetkin toimijat ja tietysti tuottajat myöskin. On selvää, että maanviljelijöillä on perustellut hankaluudet, joita, jotka on kuultu, heihin on oltu yhteydessä ja on ymmärretty, että eh, näin tulee olla. Toimia on ja toimiin on ryhdytty. Tilanne ei ole sellainen, ettei mitään olisi tapahtunut. Ei suinkaan, vaan kyllä eh, paljonkin on tehty. Ensin kiellettiin, sitten oltiin törmäyskurssilla ja sitä kautta sitten päästiin rakentavaan vuoropuheluun sidosryhmien välillä. Se on ihan avainasia. Eli mukaan on saatava ne, jotka ovat mukana näissä osuuskunnissa, pienissä suurissa yrityksissä. Ja nyt meillä on tämä jakeluketju aloite, johon sisältyy syntyy 400 eh, enemmänkin yrityksiä ja pienet ovat mukana enemmän kuin suuret yritykset ja kansalliset foorumit, alustat ovat osoittautuneet hyväksi vuoropuhelufoorumiksi ongelmien ratkaisussa, kun paikan päällä halutaan ongelmia ratkaista. Slovakiassa ja Tsekin tasavallassa eh, esimerkiksi eh, tässä asiassa on edistytty. Ja on tärkeää, että annetaan tälle aloitteelle mahdollisuus. <clears throat> Nyt on toinen vuosi. Täydellinenhän tämä ei ole, sitä ehkä tulee vielä vahvistaa, mutta arviointi on kesken ja sitä haluttiin. Parlamentti nimenomaan toivoi tutkimusta tähän toimitusketjualoitteeseen. Ja komissiosta on todettu, että arviointi tullaan saamaan joulukuun puoliväliin mennessä ja se tullaan sitten eh, esittelemään parlamentille eh, heti saman tien usean otteeseen tässä esiin on nostettu parlamentin ja valiokuntamme uskottavuus, eh, kun jos 7. joulukuuta on ajateltu loppuäänestystä ja sitten viikkoa ennen kommentoimme asiaa, vaikka olemme itse pyytäneet tähän reaktioita komissiolta on hyvä, että kollegat ovat olleet tässä asiassa myöskin aktiivisia. Itse olen jo vuosien ajan tätä ajanut, mutta eh, tilanne on nyt sellainen, että eh, tarkastelemme asioita, tarvitaanko lainsäädäntöä EU-tasolla vai ei. Eh, eikä kannata tässä jäädä odottelemaan tutkimuksen tuloksia tai komission tiedonantoa sen suhteen, minkä tyyppisiä toimia jäsenmaatasolla tehdään. En tiedä, onko tällainen tapa toimia parlamentin uskottavuutta lisäävä ja on muistettava myöskin, mikä on sitten äärioikeiston tilanne äänestyksestä puhuttaessa. En pitäisi järkevänä sitä, että mentäisin tämän lainsäädäntöä. Eli hyvä puheenjohtaja, vastustan tarkistukset, jotka liittyvät lainsäädäntöön ja sitten, mitä tulee yksityisiin merkintöihin, tämän tärkeän asian asia. hyvä, että kysymykset nostivat asian esiin ja esittivät tähän liittyviä tarkistuksia. Olen edistänyt keskustelua tästä asiasta parlamentin puolella itsekin. Ja tästä voitaisiin keskustella vaikka kuinka paljon, mutta mietintö ei ehkä ole sopivin foorumi tätä asiaa esiin nostamaan, koska komission esityksestä ei mainita lainkaan, mutta sinällään asiana kysymys on kyllä tärkeä. Todellakin olen valmis e, yhteistyöhön kollegoiden kanssa ja valmis tarkastelemaan myös kompromissiehdotuksia. Kiitos. Kiitos, kiitos ja sitten ST-ryhmä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan jatkaisin tästä mitä esittelijä juuri totesi ja mitä tuli sanottua myös ensimmäisessä keskustelussa tästä asiasta. <clears throat> Meillä on selkeä mielipide tähän epäreiluun kauppapolitiikkaan. Se on suuri ongelma ja meidän täytyy huolehtia tässä nyt loppupeleissä kuitenkin tämän osoittaa se tosiseikka, että kolmasosa kaikista tarkistuksista on tullut meiltä. Me tällä tavalla me halusimme laajentaa esittelijän ehdotusta ja halusin puuttua tähän lyhyesti, mitä <clears throat> nämä tarkistukset oikeastaan saisivat aikaan. Me katsomme, että epäreilu kaupallinen käytäntö ei vahingoita pelkästään investointeja, mutta se vaikuttaa myös käytettyjen resurssien laatuun huonolla tavalla. Ja tämä myös heikentää työpaikkoja ja työolosuhteita tai vaikuttaa niihin kielteisesti on erilaisia kansallisvaltioiden säädöksiä, joskus on, on käyttäytymissääntöjä, joskus taas ei, mutta juuri nämä erot markkinoilla voivat vaikuttaa kielteisesti kaikkiin tässä ketjussa toimiviin. Jopa, tämä vaikuttaa jopa siis markkinoiden toimivuuteen. Sitä paitsi vapaaehtoinen aloite tätä ketjua varten ei, on välttämätöntä ja tässä olemme samaa mieltä esittelijän kanssa, mutta <clears throat> me luomme myös mekanismeja. Meidän täytyy luoda tehokkaita mekanismeja epäreilua kilpailua vastaan, mutta näillä tarkistuksilla osoitamme myös tietyt rajat. Me tuemme ennen kaikkea sitä, että luodaan konkreettiset negatiiviset puitteet sitä silmällä pitäen, että saadaan luotua omia säännöksiä, jotka sitten ottavat huomioon myös jäsenvaltioiden erilaiset realiteetit, ja jotta voitaisiin paremmin kamppailla epäreilua kauppapolitiikkaa vastaan, me tarvitsemme myös sanktioita, jotka sitten myös, jolla on myös tietty pelottava vaikutus. Samalla tavalla säännöt pitää saada täytäntöön Euroopan unionissa. Meidän pitää turvata oikeudellinen varmuus rajat ylittävissä kaupoissa. Ja tämän pitäisi johtua siihen, että, että hyvät käytänteet, hyviä käytänteitä vaihdettaisiin ympäri Eurooppaa. Sitten on vielä kysymys yksityistä markkinoista. Tämä uusi ilmiö saattaa olla hyvä kuluttajien kannalta, mutta se saattaa myös tuoda mukanaan haittoja kuluttajien kannalta, sekä kuluttajien että myös toisaalta maatalouden kannalta. Meistä kysymys omista merkeistä täytyy ratkaista pitkällä aikavälillä. Tarkistuksessa viittaan myös epäreilun kauppapolitiikan kielteisiin vaikutuksiin kuluttajien kannalta – tässä ei olla riittävästi vielä analysoitu esimerkiksi elintarvikkeiden tai muiden maataloustuotteiden kohdalla. Siksi meidän pitäisikin keskittyä tähän. Ja sitten vielä yksi asia. Meidän vaatimuksemme ovat sopusoinnussa parlamentin päätöslauselman kanssa, joka koski komission ohjelmaa, nimittäin ja tämähän hyväksyttiin lokakuussa. Muun muassa parlamentti kehottaa komissiota tutustumaan tarkemmin elintarvikeketjuun. Maatalousvaliokunta on, maatalousvaliokunta on puuttunut tähän asiaan myös ja komissio varmasti antaa pikapuoliin oman vastauksensa tähän epäreiluun kauppakäytäntöön maatalousasioissa. Paljon kiitoksia esittelijälle, mutta joka tapauksessa kiitän yhteistyöstä. Thank you. And the next. Kiitos seuraavaksi. Robert. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Olemme samaa mieltä paljon oltiin hänen kanssaan. Monet on tietysti on kaikenlaisia epäreilyjä käytänteitä, jotka harjo, ha, ha, aiheuttavat valtavia vaikeuksia ja pk-yrityksille niistä syntyy suuria haasteita. En alkuunkaan ole niiden joukossa, jotka haluaisivat vähätellä epäreilujen käytänteiden vaikutusta elintarvikeketjussa ja, ja juoma-alalla varsinkin. PK-yrityksiä on niin paljon, mm, yli 90 prosenttia yrityksistä on PK-yrityksiä tuolla alalla, joten meidän täytyy hyvin hyvin niin selkeästi, selkein sanoin juuri sanoa se, että näitä käytänteitä on valitettavasti hyvinkin usein havaittavissa ja ne vahingot ja haitat ovat kyllä huikeita ja merkittäviä ja olen varmasti tästä kaikki epäilemättä samaa mieltä. Kuitenkin Kuitenkaan ei tule unohtaa, mitä jäsenvaltioissa asiassa on tehty epäreiluja käytänteitä estämään, koska tietenkään tätä kysymystä ei ole nyt tänään vasta hoksattu ryhtyä miettimään. Ja sitten meidän täytyy miettiä myös sisämarkkinaehdotusta, joka välttämättä ei ratko kaikkia ongelmia, mutta kuitenkin se on olemassa ja sitä meidän täytyy tosiaankin arvioida ja sen tehokkuutta pohdiskella ja myös miettiä, minkälaisia riittämättömyyksiä siinä on. Esittäjäliäkin on viitannut siihen, että jäsenvaltioissa on työtä jo tehtykin ja siihen se pitää tietysti muistaa. Joten uskon, että vaikka me tässä sitten ryhdymme toistamaan itseämme useaan otteeseen ja eri näkemyksiä esitämmekin, mutta meidän täytyisi pikemminkin keskittyä me siihen, mitä meidän pitäisi tehdä, eikä niinkään jankuttaa ja pyöriä tuon varsinaisen ongelman ympärillä aina. Ja jos ajattelee nyt sitten tarkistuksia, tekemiäni tarkistuksia etenkin, niin niissä nimenomaan pyritään muuttamaan tekstiä juuri siihen suuntaan, miten meidän pitäisi toimia. Ja kaikki ne tarkistukset, joita olen tehnyt ja jotka viittaavat tähän yleis, yleiseen tilanteeseen, niin on nyt yhtäkkiä aika vaikea noin vain tältä istumalta ryhtyä muuttamaan tilannetta tietämättä tai ottamatta huomioon tuota vaikutusten arviointia, jonka komissio, jota komissiota odottelemme mitä pikimmin. Ja tietysti monet asiat ovat merkittäviä tuossa vaikutusten arvioinnissa, erityisesti jos ajattelen itse sääntelyä ja myös sitten näiden vaihtoehtoisten järjestelmien toimintaa muun muassa. Eli tuon vaikutusten arvioinnin pitäisi meille tarjota mahdollisuuksia miettiä sitä, minkälaisia seurauksia näillä uudistuksilla on, ja sen jälkeen sitten saista saada aikaan uutta lainsäädäntöä Euroopan tasolle ja myös uusia sitovia sääntöjä epäreiluista käytänteistä. Ja minä tosiaan mm, tässäkin asiassa odottelisin tuota komission arviointia, vaikkakin meillä on olemassa jonkinlaisia määritelmiä nyt jo olemassa elintarvikeketjussa ja tuosta asia, yleisestä asiasta olemme samaa mieltä, niin meillä ei silti ole riittävästi tutkimusta tästä asiasta. Me sitten julkisten viranomaisten täytyy todella ryhtyä valvomaan tätä lainsäädäntöä epäreilyä käytänteitä vastaan. Se on tietysti aivan olennaista. Ja vielä esittelijät tietysti haluavat vikkelästi saada täytäntöön pantua unionin lainsäädäntöä. Uskon, että jäsenvaltioiden jo täytyy tarjota mahdollisuuksia ottaa käyttöön vastaavia viranomaisia välittömästi, mutta kuitenkin riittävästi aikaa miettiä tätä asiaa ja myös sitten riittävästi rohkaista näitä kansallisia viranomaisia vaihtamaan tietoja toinen toistensa kanssa ja myös parhaita käytänteitä vaihtamaan toinen toistensa kanssa, koska varmasti hyviäkin käytänteitä on jo olemassa. Ja vielä haluaisin pureutua yhteen asiaan, jonka esittelijä ehkä voisi ottaa tähän tekstiin mukaan. Eli juuri tämän varsinaisen jakelijan omat tuotteet, eli e, e, jo tuotteet, jotka pk-yritykset tai muut yritykset tuottavat, ja sitten tuo isompi yritys ottaa ne omaan haltuunsa ikään kuin, ja tämä markkinapuoli on viime vuosina kehittynyt valtavasti. Kyse on sellaisista tuotteista, jotka vastaavat kuluttajien toiveisiin, koska kaikki tutkimukset osoittavat, että näin pystytään tuottamaan laadukkaita tuotteita hyvään hintaan kuluttajille. Ja kun katsotaan näitä tuotteita elintarvikeketjussa, niin silloin on kolme eri tuotevaihetta, eli nämä teollisuuden tuotteet ja sitten jossa ollaan ihan jossa on nämä suuren suurluokan tuotteet ja sitten nämä toiset tuotteet, jotka ovat kaikista halvimpia ja valitettavasti usein ne ovat talouskriisin vuoksi varsinkin eniten myyviä tuotteita olleet viime vuosien aikana ja näissä tuotteissa täytyy miettiä todellakin laatukysymyksiä entisestään. Mutta, ja sitten on tavallaan tämä välimuoto eli tuon jakelijan oma merkki, jotka, joka on laadun ja hinnan välinen välitysratkaisumalli ikään kuin. Eli eh, ei täytyisi vain ajatella pelkästään että niitä, nämä, tuotteita täytyy, nämä tuotteet täytyy välittömästi leimata jollain ikävällä merkillä. Ja PK-yritykset todellakin tuottavat edelleenkin omia tuotteitaan, mutta antavat ne sitten suurten jakelijoiden käyttöön. Ja ja tästä tätä asiaa täytyy myös sitten tarkemmin miettiä. Tietysti nämä PK-yritykset ikään kuin ovat sitten riippuvaisia näistä suurista, suuremmista jakelijayrittäjyydestä, mutta ei se välttämättä tarkoita oikopäätä sitä, että ne ovat epäreilujen käytänteiden uhreja täytyy varmaankin tästäkin tuottaa jonkinlainen tutkimus ja myös siitä, minkälainen tuo riippuvuuskynnys, riippuvuuskynnys sitten oikeastaan on. PK-yrityksillä. Minä olen kuitenkin nähnyt sellaisiakin yrityksiä, jotka näkevät pikemminkin etuna juuri sen, miten voidaan vuosia tehdä mm, tätä työtä ja tietyin järkevin ehdon, jotka tarjoavat sitten PK-yrityksille mahdollisuuksia jatkaa toimintaansa. Ja varsinkin alkuvaiheessa on tärkeää löytää tuollainen suurehko asiakas. Eli e, välttämättä se ei tarkoita suoraa epäreilyä käytän teitä. No, joka tapauksessa esittelijä on puhunut meille näistä kompromissitarkistuksista. Me saimme ne juuri eilen hänen kielellään, eli puolaksi kääntämättä muille kielille, joten emme nyt yhtään voi tällä hetkellä saada niistä kovinkaan suurta käsitystä ja varmaankin käännös sitten englanniksi on tulossa ihan näinä, näinä aikoina, mutta sitten myös muilla kielillä ihan kohta puoliin ja varmasti sitten jatkamme keskustelua sovittelun ja kompromissin hengessä esittelijämme kanssa. Tai sitten jos tulevaisuus hänelle kovasti hymyilee toiseen suuntaan ja hän lähtee tästä talosta, niin sitten jonkun muun esittelijän kanssa. So Dennis de not here. No niin, <clears throat> se ei ole täällä. <clears throat> Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa esittelijä, hyvät varjoesittelijät. Horisontaalisen vertikaalin integraatio on kasvanut tässä elintarvikeketjussa. Se on merkinnyt sitä, että, että sitä tapahtuu yhä enemmän rajat ylittävällä tasolla. Ja tilastot osoittavat, että että meille tällaiset tietyt ketjut kattavat 50 prosenttia Euroopan markkinoista. Siksi ongelma Euroopan unionissa on olemassa. Ja tästä syystä Euroopan unionin täytyy olla keskeisessä roolissa tässä asiassa. Meidän täytyy olla myös tietoisia siitä, että, että, että, että tällaiset Tämä ei koske pelkästään tätä asiaa. Meidän täytyy olla myös tietoisia siitä, että että myös yritysten välillä äh, äh, on tässä suhteessa ongelmia. Tämä äh, johtaa myös elintarvikkeiden raskuuseen, joka siis vaikuttaa myö, muutenkin kielteisesti elintarvikekulttuuriin ja perintöön. Meidän, me haluamme puuttua näihin lisäaineisiin elintarvikkeissa – Vaikkakin tässä on tendenssinä, että ne etenevät elintarvikeketjussa, niin ne täytyy vaikuttaa tähän suoralla ja epäsuoralla tavalla myös rajat ylittävällä tasolla. Täytyy olla tietoisia myös siitä, että itsesääntelyllä on rajansa e, ja selkeät säännöt ja määritelmät ovat tarpeen. Ja me haluamme, että Euroopan unionissa on koordinaatiota tältä osin ja siksi pyydämmekin koordinoivaa elintä, joka vastaisi sitten tästä myös parhaiden käytänteiden vaiheesta. Siksi vihreät katsoo, että meidän pitäisi, me tarvitsemme direktiivin, joka, jolla voitaisiin ratkaista tämä ongelma. Me emme voi vain istua hiljaa ja seurata, kuten lähinnä PK-yritykset ja mikroyrittäjät ovat haavoittuvimpia tässä joka vaikeuttaa niiden pärjäämistä markkinoilla. Meillä ei ole varaa siihen, että erityisesti että niin kuin me sanomme, että PK-yritykset on kuitenkin Euroopan unionin talouden äh, äh, selkäranka, äh, vapaa ja oikeudenmukainen kilpailu on välttämätöntä ja Siihen tarvitaan asianmukaista lainsäädäntöä, joka vaikuttaa koko, koko tähän elintarvikeketjuunkin. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että elintarvikkeiden toimitusketju toimii kunnolla. Ja me, me tarvitsemme vahvaa täytäntöönpanomekanismia jäsenvaltioissa. Ja ja on kuitenkin täytyy muistaa myös tuotteiden moninaisuus ja kulttuuriperintö tässä yhteydessä ja tämä on meidän ryhmämme kanta ja se näkyy meidän tarkistuksessamme, jotka esitin ja toivottavasti voidaan sisällyttää tähän kompromissitarkistuksiin, jota ollaan viilaamassa ja odotankin ö, yhteistyön jatkuvan esittelijän ja varjoesittelijän kanssa. Kiitos. So, um... No, herra Sulo Varjoesittelijät, haluaako joku muu puhua? Ei. Sitten takaisin esittelijälle. Bardzo dziękuję. Na początku chciałbym tylko taką techniczną uwagę. Kiitokset. Ensinnäkin teknisluontoinen huomio. Kaikki kompromissit olen lähettänyt eteenpäin ja mahdollisesti varjoesittelyiden torstainen kokous jo englanniksi saa nämä kompromissit. Valitettavasti en nyt niitä tähän hätään ehtinyt saada, mutta se ei minusta nyt ole johtunut. Ja sitten lyhyesti kommentoisin näitä puheenvuoroja vielä. Tästä asiasta on keskusteltu jo pitkään. Ensinnäkin kollega totesi täällä, että tietyt toimet, niihin olisi jo komission taholta ryhdytty meneiden vuosien aikana. Ja tämä on osoitus siitä, että tätä asiaa pidetään tärkeänä ja ongelma on todellinen. Ja näin on. Asiaa on viimeisten kymmenen vuoden ajan tarkasteltu ja se on ollut esillä mutta lopputulemana on sanottu, että jotain tulisi tehdä, mutta siihen se sitten melkein on jäänyt. Niinpä katsoin, että nyt todellakin tulisi tehdä jotain ja vetosin kaikkiin, jotta saataisiin aikaan jonkinlainen spesifinen esitys, jotta valiokuntamme voisi vedota komissioon sen suhteen, että se ottaisi omalta osaltaan sitten taas askelia eteenpäin ja ryhtyisi spesifisiin toimiin. Mutta tietysti me emme voi tehdä näitä päätöksiä, vaan näihin toimiin ryhdytään komission toimesta. Täällä on sitten joitain kysymyksiä, joista kollegat ovat olleet toista mieltä, eli että olisi pitänyt esittää jotain, esittää esimerkiksi sanktioita tai jonkinlaista sääntelyä. Toteaisin, että mm, tästä ei ole kyse, sillä tässä varsinkin kohdissa 17 ja 18 nimenomaan vedotaan Euroopan komission ja toivotaan, että Euroopan komissio sitten ryhtyy oikeanlaisiin toimiin. Ja todellakin katsoisin, että tällainen vahva vetomus tässä kyllä tehdään ja esitetään, jossa todetaan, että on tärkeää nyt ryhtyä toimiin. Olen ollut varsin useaan otteeseen yhteydessä eh, niihin, jotka ovat kärsineet näistä epäreiluista eh, menettelyistä ja olen lukenut monen, monia raportteja myöskin, esimerkiksi tutustunut eh, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean eh, lausuntoon, jossa tarkastellaan tätä asiaa. Ja kyseisessä esityksessä todetaan, että itsesääntely ei ole johtanut eh, toivottuihin tuloksiin ja eettiset eh, koodit ovat myöskin hieman eh, kyseenalainen asia, sillä minkä tyyppisestä etiikasta puhutaan silloin, kun tarkastellaan tämän tyyppisiä kysymyksiä sitä, mitä eh, tietyissä yrityksissä tapahtuu. Euroopan parlamentissa on tarkasteltu tätä kysymystä myöskin. Ja on muun muassa huomioitu se, että vapaaehtoiselta pohjalta on tehty aloitteita, esimerkiksi tämä elintarvikeketjualoite, mutta ne valitettavasti eivät ole johtaneet toivottuihin tuloksiin. Eli tässä tarvitaan jotain pontevampaa ja siksi nyt on vedottu Euroopan komissioon nyt kun kymmenisin vuotta jo on vierähtänyt tässä. Ja tässä myöskin kommentoitiin saavutuksia joissain jäsenmaissa ja voin näihin täysin yhtyä. Ja myös mietinnössäni olen esiin tuonut nämä seikat. En suinkaan halua olla tunnustamatta jo tehtyä työtä ja sitä, että tuloksiakin on jo saavutettu, mutta jonkinlaista vahvempaa lähestymistapaa tarvittaisiin. No, tässä on muutama ihminen lähtenyt. Tästä mietinnöstä on ollut paljon huolestumistakin, että mitä komissio siihen äh, suhtautuu, teettäkö komissio selvityksen. Komissio puhuu ihan pikapuoliin. <clears throat> Annan puheenvuoron jokulle ja Danteelle ja sitten lopuksi komissio puhuu. Halusin vain muistuttaa jäseniä, mistä me sovimme koordinaattoreiden kokouksessa, että tästä mietinnöstä äänestetään valiokunnassa ja niin kuin tänään aamulla, niin tulee olemaan paljon kohti kohdalta erillisiä äänestyksiä. Ja tätä kollegat voivat edut, esittää, mitä he haluavat. Olen myös sopinut koordinaattoreiden kesken, että on mahdollisuus, mahdollista myös esittää myöhemmin tarkistuksia täysistunnossa jotta sitten voitaisiin ottaa huomioon se näyttö, jonka komission selvityksessä on esitetty. Antaisin nyt puheenvuorot, Jakovic esittää loppuhuomakommenttinsa ja sitten Dante ja sitten komissio sitten saa viimeisen sanan. En, en usein anna komissiolle viimeistä sanaa, mutta tänään näin tulee tapahtumaan. Kiitokset. Niin ihan napsasti niin, tässä kuulimme sanottavan, että on jäsenvaltioissa edistyttykin kansallisessa lainsäädännössä ja kansallisia aloitteitakin on ollut. Totta kai se täytyy ottaa huomioon ja meidän täytyy sitten keskittää huomiomme siihen, mitä komissio voisi tehdä voidaksemme päästä näistä puutteista eroon. Ja myös sitten miettiä tarkoin eri vaihtoehtoja, varsinkin kansallisia elimiä, joiden täytyy varmistaa se, että kansalliset lainsäädäntöelementit täytäntöön pannaan. Minä tahdoin ainoastaan vielä kiinnittää huomiota niihin keinoihin, joita olemassa on, ja erityislainsäädäntöön, jolla voidaan suojella PK-yrityksiä ja haavoittuvassa asemassa olevia yrityksiä. Suurkiitokset teille kaikille kuitenkin keskustelusta. Kiitos ja ennen kuin päätän aamupäivän osuuden antaisin vielä puheenvuoron komission edustajalle, jos haluatte puheenvuoron käyttää. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, Kiitoksia. Puhun lyhyesti, mutta haluaisin vahvistaa, että me, olemme, me teemme kovasti työtä jouduttaaksemme tätä selvitystä, jonka me teemme tästä toimitusketjualoitteesta. Ja me olemme myös pyrimme mahdollisimman pikaisesti esittämään oman äh, kertomuksemme. Nyt on tärkeää ymmärtää, että komission kertomus, tai itse asiassa tulee olla tiedonannon muodossa, siinä on kaksi osaa. Siinä on ensinnäkin tämä osa, joka kattaa tämän selvitin, selvityksen tästä äh, toimitusketju äh, aloitteesta ja sitten myös, myös selvitys siitä, mitä jäsenvaltiossa on tapahtunut. Niin kuin tänään monet ovat puhuneet siitä, niin on tärkeää nähdä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. Ja komissio omassa tiedonannossaan jo vuonna 2014 hyväksyi sen, että vapaaehtoiset aloitteet voivat olla tarpeen osana taikka täydennyksenä lainsäädäntöaloitteisiin, mutta näitähän meillä on jo tasa, jäsenvaltioiden tasolla. On paljonkin tärkeitä, tärkeitä eteenpäin menoa, joka on ollut havaittavissa jäsenvaltioissa. Meidän täytyy arvioida, arvioida tätä myös, ei pelkästään siitä, onko toimiko tämä toimitusketju aloita vai ei, ja mitä voidaan parantaa, mutta myös meidän täytyy selvittää, missä me voimme todellakin kohentaa tätä lainsäädäntöä esivaltioissa, ja mitä se tarkoittaisi, millä tavalla me voisimme parantaa sitä. Mehän en nyt aio ennakoida sitä, mitä meidän raportissamme tulee lukemaan, mutta näyttää siltä, että monissa jäsenvaltioissa juuri nämä piirteet joita komissio yhdistää, yrittää selvittää, mutta en puhu näistä sen kummemmin. Mutta koska lopputulema ei ole vielä valmis tänään, niin voin vain vahvistaa teille vielä kerran, että me teemme parhaamme, jotta saisimme selvityksen kertomuksen mahdollisimman pikaisesti valmiiksi. Jos sopii, niin haluaisin esittää kommentin myös tästä yksityis, yksityisen leiman asiasta, yksityiseen leimaan äh, tai äh, etiketöintiin liittyvästä asiasta. Tämä on hyvin äh, asia, asia johon täytyy suhtautua hyvin varovaisesti. Jo, joitakin vuosia sitten komissio selvitti niitä, niitä vaikutuksia ja, ja siinä tehtiin mielenkiintoinen havainto näistä yksityisistä etiketeistä, ja kuinka yksityiset etiketit tai merkinnät vaikuttavat Sehän on hyvin tiedossa. Yksityiset merkinnät pidetään hyvinä kuluttajien keskuudessa ja myös tutkitus on, on toden verifioinut, että näillä voidaan myös edistää innovointia, mutta selvityksen mukaan se ei kuitenkaan sitten enää vähittäiskaupan tasolla kohentanut innovointia. Nyt me olemme analysoimassa hyvin huolellisesti, onko tämä todellakin näin. Ja, ja mitä, mikä sitten selittää tämän havainnon. Tätä työtä tehdään ja me teemme tätä työtä. Se on oikeastaan erillinen tehtävä ja paljon laajempi asia kuin kuin pelkästään tämä kysymys näistä oikeudenmukaisista kauppaolosuhteista. Tämä yksityinen merkintä on äärimmäisen tärkeä. Se on hyvin laaja asia, erityisesti vähittäiskaupan kannalta, vähittäissektori. Sitä ei, tätä, ei saa pelkästään, tätä ei saa typistää pelkästään oikeudenmukaisiin kaupan olosuhteisiin. Grazie ehm, alla Commissione. Kiitokset komissio. Näin on saatu aamupäivän osuus päätökseen. Seuraavan kerran kokoonnumme 7. päivä joulukuuta Brysselissä ja sitten iltapäivällä, niin kuin esityslistasta näette, pidetään yhteiskokous ITRE-valiokunnan kanssa aiheena digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti, eli tärkeä asia iltapäivällä myöskin. Eli täysistunto saalin vastapäinen suuri sali on sitten se, jossa kokoonnumme iltapäivällä. Nähdään silloin.